Uh, good afternoon everybody. Uh, welcome to... Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa iltapäivän istuntoomme sisämarkkinavaliokunnassa. Meillä on kaksi hyvin mielenkiintoista esitystä, jolla käynnistämme työskentelyn tänä iltapäivänä. Ensimmäinen on komission ehdotus perusmaksutilin saatavuudesta. Kollegat tietävät, että puheenjohtajisto on siirtänyt tämän käsiteltäväksi meidän valiokuntaamme, mutta myöskin talousasioiden valiokunta tulee tästä keskustelemaan, niin me parhaillaan neuvottelemme heidän kanssaan, miten tämä hoidetaan, mutta meidän mielestämme oli tärkeää noudattaa meidän tavanomaista työtapaa ja täten kutsua komissio esittelemään meille oma kertomuksensa tästä asiasta ja miten komissiossa aiotaan tähän tarttua vaikutusarvioinnin kautta. Oli kovin mielenkiintoista ne, jotka olivat Krakovan yhteismarkkina kokouksessa, niin tämä pankkitilien saatavuus, se on edelleen hyvin hankalaa kuluttajille. Kuluttajat eivät oikeastaan osaa lukea näitä pankkimarkkinoita ja tämä asia kuuluu näihin 20 asiaan, jotka kuluttajia eniten askarruttavat sisämarkkinoilla. Ja täten tämä on sellainen aihe, jota meidän täytyy asiantuntevasti tutkia. Tänä iltapäivänä me pyydämme Filip Eleetä, hän on varayksikön johtaja äh, DG Marktista. He tulevat pitämään meille esityksen. Kalvot näette tuossa jo taululla. Valiokunta on pyytänyt Evelin Gebhardtia toimimaan esittelijänä tässä asiassa ja myöskin Hans-Peter Mayer, e, varjoesittelijät Fox, Schmidt, De Jong, Salvini. He eivät nyt ole paikalla, mutta muutkin jäsenet saavat puheenvuoron. Eli tästä tulee olemaan muitakin mahdollisuuksia keskustella. Eli jos Roa Gebhard haluaisi johdatella meidät aiheeseen vai haluatteko puhua esitelmän jälkeen? Kummassa järjestyksessä? Haluatteko nyt jo puheenvuoron? Oh, oh, oh. Kiitos eh, eh, eh, puheenjohtaja, hyvä mm, Michael. Kuten äsken itsettekin totesi tehtävä on hyvinkin tärkeä teema. Ja nykyaikana se, että kun elämme tässä globaalissa maailmassa, edellytetään tiettyjä, tiettyjen palvelujen saatavuutta, koska ilman sit sellaista ihminen ei ole mikään kunnon ihminen ollenkaan. Esimerkiksi sellaisen, jolla ei ole pankkitiliä, niin on kyllä vähän heikossa, heikossa huudossa. Se on erittäin tärkeä seikka. Kyseessä ei ole pelkästään sellaisista, jotka tienaavat liian vähän, joilla on rahaongelmia, vaan henkilö, jotka eivät ole samassa asemassa kuin muut jostakin syystä syrjimät syrjityssä asemassa Krakovassa pari päivää sitten, tai oliko se jo peräti eilen, kerrottiin esimerkkinä meille, että, että nuori nainen menee opiskelemaan ulkomaille – ja haluaisi äh, vuokrata asunnon, hyvä, ja voitte vuokra, vuokrata äh, asunnon vasta kun äh, osoitatte meille pankki, pankkitilinumeronne. Pankissa sanotaan, että, että ei, emme voi antaa, myöntää teille tiliä ennen kuin teillä on vakituinen asunto. No tämmönen, tämmöisen pallottelun tuloksena ei hänellä henkilöllä sitten enää ole mitään asiaa tässä tähän maahan johon hän nyt alun alkaen aikoi. Eli kyllä tässä täytyy muutos nyt työskentelytapaamme aikaan saada. Me olemme Euroopan parlamenttina jo kauan vaatineet, että tällaiset, tällaiset mahdollisuudet ovat tarjotaan kaikille yhtäläisesti käyttöön. Komissaari Barnier on tästä on, on puhunut sisämarkkinasäädössä keskustelujen puitteissa, että tämä onkin hänen yksi painopisteistään. Ja nyt me olemme nähneet sitten tämän eh, komission ehdotuksen ja täytyy sanoa, että minä olen kyllä eh, suoraan sanottuna pettynyt, että tämä onkin pelkästään tällainen suositus vain, eikä mikään ö, eh, direktiiviluonnos minun mielestäni. Ö, tästä joudumme vielä kyllä keskustelemaan komission kanssa, koska ö, tällä, tällä että tällainen ilmoitus asiana ilmoittaa vaan jäsenmaille, että näinkin voisi tehdä. Eh, ei silloin mitään tapahdu. Me olemmehan, olemme huomanneet, että miten, millä tavalla tällaiset pelkästään suorituksen muodossa annetut esitykset päätyvät jäsenmaiden oikeuskäytäntöön, eivät mitenkään. Meidän täytyy keskustella, millä, äh, millä, millä edellytyksin me voisimme sitten mahdollistaa tällaisen maksutilin, tavanomaisen maksutilin äh, saatavuuden. Äh, sitten on tietysti pankit välttämättä eivät ole innostuneita tästä, koska pelkävät tämän koituvan niille tappiolliseksi. Ja toisaalta on sitten myöskin kyse siitä, että millä, ta, millä tavalla tällainen maksukortti, miltä se voisi näyttää sitten, mitä kaikkia öö, palveluja se sitten voisi tarjoaisi. Mehän olemme alusta alkaen toten, todenneet, että me, meidän on tarjottava kansalaisille mahdollisuuden tässä nykypäivän teknisessä maailmassa – tilaisuuden ja mahdollisuuden pärjätä siinä, kun tuntea siihen maailmaan kuuluvansa. Minusta tämä on jo sellainen lähinnä universaali kansalaisoikeus, että kansalaisilla voi, pitäisi voida olla pankkitili niin, että hän sitten kykenee ympärillään olevista palveluista hyödyntämään, hyötymään. Kiitos. For that very good introduction. Um... Kiitokset tästä hyvästä johdantopuheenvuorosta ja nyt kuuntelemme komissiota, joka esittelee meille heidän arvionsa ja antaa suosituksensa siitä, miten tätä asiaa tulisi käsitellä. Eli herra Peli, saatte puheenvuoron. Well, thank you, Mr. Chairman. Uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän Rova Gebhardtia ja parlamentin jäseniä, että saimme, saamme tilaisuuden esitellä vaikutusten arviointimme ja sille tämä komission suositus tavanomaisten maksutilien saatavuudesta. Ensinnä viittaan ongelman laajuuteen. Olen pahan tämä varsin pientä printtiä. Niin kuin Rova Gebhardt sanoi, tilin hankkiminen on aivan avainasemassa, että haluaa täysin osallistua taloudelliseen osaisen elämää. Ei voi olla osana yhteiskuntaa nykyään, jos ei ole pank- pankkitilaa. Ja kuvitelkaa, mitä tekisitte, jos teillä ei olisi omaa maksutiliä, pankkitiliä. Minä en, en tiedä, mitä tekisin. Jos haluaa nostaa rahaa ja niin edelleen. Tai vetää pank- pankkikortilla automaattista rahaa ja niin edelleen noin 7 prosenttia aikuisväestöstä EU-ssa, noin 30 miljoonaa ihmistä, on ilman pankkitiliä. Mutta vaikeus on tehdä ero niiden välillä 30 miljoonasta, joilla ei ole tiliä, koska eivät tarvitse sitä sitten niiden välillä, jotka haluaisivat saada tilin, mutta eivät sellaista saa tai eivät, tai eivät uskalla edes pyytää. Me voimme panna merkille, että haavoittuvaiset osat yhteiskuntaa – matalatuloiset, yksinhuoltajat ja niin edelleen todennäköisemmin ovat ilman pankkitilaa kuin muut. Niin kuin Rova Gebhardt sanoi, tämä ei ole ainoa osa yhteiskuntaa. Jotkut haluaisivat käyttää myös rajat ylittävää liikkuvuutta hyväkseen, niin sehän on yksi perusvapauksista perussopimusten mukaisesti muuten. Ja heilläkin on hankaluuksia avata tilä jossakin muussa jäsenvaltiossa esimerkiksi opiskelijat, jotka tulivat jo esille, tai eläkeläiset voivat olla tällaisia, tai kausityöntekijät myös. Tilanne vaihtelee maasta toiseen. Jäsenmaasta toiseen voimme panna merkille tilastotietojen varrella, joita on vähän saatavissa, niin keskimääräisesti 91 prosenttia 12 jäsenvaltiosta omaa pankkitilin verrattuna 97 prosenttiin 15 jäsenvaltiossa. Jos ajatellaan EU-12 jäsenvaltiota, keskiarvo laskee Bulgarian ja Romanian tapauksessa, koska siellä infrastruktuuri on huonosti kehittynyt. Ja siellä ihmisten määrä ilman tiliä on noin 50 prosenttia. Mutta kiintoisaa kyllä. Voin mm, se, että ei ole pankkitilaa, pankkitiliä Romanista tai Bulgarissa, niin se on vähemmän vaikeaa kuin jos Ranskassa jossakin muussa jäsenvaltiossa, koska näissä kahdessa maassa toimitaan käteisvaroilla pitkälti. Joten on aivan valtavirta väestöä, jos, ei ole, jos käyttää käteistä jäsenvaltiossa. Muualla käytetään paljon sähköisiä maksukortteja, ja jos ei ole tiliä, niin tämä vaikuttaa elämään. Mitä tulee sitten vielä ongelman laajuuteen? Isona ongelmana tietojen vähyys asiasta. Silti, kun ryhmä konsultaatioihin ja tutkimuksen tai komissio on tilannut, niin kaikki näyttää su- osoittaa, kuinka suurista ongelmasta on kysymys. Jos kysyy pankkialalta itseltään, tietysti kansalaisjärjestöt, järjestöt, jotka edustavat kansalaisia pitää tätä ongelmana, samoin hallinto ja sen valtiotasolla pitää tätä ongelmana. Kiistanalaista on se, kuinka suuresta ongelmasta on kysymys ja kuinka paljon todisteita on. Aika monetkin jäsenvaltiot konsultaatissa korostivat joustavuuden merkitystä. Palaan tähän myöhemmin. Mitä syitä sitten on sille, että ei ihmisellä ole pankkitiliä? Kaksi pääsuuntausta kysyntäpuolelta, kuluttajan, asiakkaan puolelta löytyy syitä. Tai sitten on ehkä psykologisia tai käyttäytymiseen liittyviä syitä. Jotkut ihmiset ehkä aliarvioivat itseään, eivätkä uskalla edes mennä pankkiin pyytämään tilin avaamista. Ehkä ihmiset eivät luota pankkeihin ja tässä viimeaikaisessa ilmapiirissä se ei olisikaan hämmästyttävä. Tilanne ehkä on vielä pahentunut tästä. Ja sitten ehkä oma budjetti on tietty rajoittunut. Matalat tuloiset ihmiset sanovat, että on helpompi valvoa rahan käyttöä, jos tietää kuinka paljon rahaa on rahapussissa eikä tarvitse seurata tilitietoja. Sitten syytä liittyy myös rahoituskysymysten ymmärtämiseen. Tutkimuksia on tästä tehty. Sitten Ehkä ei olla yksinkertaisesti tietoisia, minkälaisista hyötyä voi olla pankkipalveluiden käytöstä. Voi hyötyä alhaisemmista maksuista, sähköisten maksutapahtumien yhteydessä jossain määrin verkkopankkipalveluiden käyttäminen voitaisiin kuitenkin kyseenalaistaa tämä internetin pääsy. En puhunut kustannuksista, joita tiliin liittyy, sekin on yksi tällainen tekijä. Sitten tarjontapuolesta. Joissakin jäsenvaltiossa, mainitsin Romanian ja Bulgarian, pankkisektori ei ole kovin kehittynyt, mutta että tämä asia varmasti on parantunut verkkopankkipalveluiden myötä nykymaailmassa. Mutta vieläkin tärkeämpänä asian tähän liittyy se, että peruspankkituotteita ei ole juurikaan saatavilla, jotka vastaavat tietyn yhteiskuntaryhmän perustarpeisiin. Opiskelijalta kysyttäessä ei tarvitse muuta kuin pankkitilin, jotta voi maksaa vaikka vuokransa. Sitten hinnoittelupolitiikka voi olla myös tärkeä kysymys, mikä jo mainitsin tämän lisäksi. On tiettyjä ehtoja, ne saattavat olla juridisia luonteeltaan, täytyy olla osoite, ja se valtiossa haluaa, haluaa tilin avata. Ja pitää ottaa huomioon rahanpesulainsäädäntö ja niin edelleen. Pankit eivät ehkä halua avata tiliä jollekin, joka ei vielä asu tietyssä jäsenmaassa tai jos on yrittänyt tilinsä tai ihmiset saattavat silloin vain muuttaa maasta pois ja palata omaan kotimaahansa ja sitten maksut jää maksettavaksi ja perittäväksi. Sitten on myös kaupallisia syitä, jotka liittyvät kannattavuuteen. Erityisesti matatuloisten kohdalla pankit eivät halua myydä tappiolla tuotteitaan, ymmärrettävää kyllä. Sitten niin kuin mainitsin, on riski tilin ylittämisestä ja riski tai, miten sanoisin, tiedon epäsuhtaisuus pankit mieluummin käsittelevät sellaisia asiakkaita, joilla on korkea tulotaso kuin matala Uh, for instance, so, uh... Sitten on markkinointikysymykset, jotka liittyvät tähän myös, ja sitten ihmiset ovat ehkä vähemmän tietoisia. Tai pankit eivät tunne tiettyjen tahojen tarpeita. Jotkut pankeista voisivat kyllä kiinnittää huomiota tiettyihin yhteiskuntaluokkiin. Ja me voimme tässä voittaakin. Esimerkiksi tässä espanjalainen pankki, joka toimii aktiivisesti myös isossa britanniassa huomasi, että se voi aloittaa kannattavaa liiketoimintaa matalapalkkaisten ihmisten parissa. Ja jos se ottaa huomioon tämän väestöryhmän, he pystyivät kasvamaan jopa. Ja sitten aikanaan pystyvät tarjoamaan enemmän palveluita, kun avattiin näitä perinteisiä tilejä ja niin edelleen. tässä pääsyitä, joita totesimme. Mitä sitten seura- mitä seurauksia syntyy tilin puutteesta? Kuluttajilla on vaikea käyttää hyväksi sähköisiä sisämarkkinoita, jos ei ole pankkitiliä eikä pysty sähköisesti suorittamaan maksuja, on varsin vaikea ostaa yhtään mitään netissä ja ehkä vaikea käyttää tällaisia välineitä, joita tarjolla on. Jotka, yritykset, jotka ryhmittelevät palveluita, ja voi hyötyä erilaisista alennuksista ja muista tarjouksista esimerkiksi vouchereiden muodossa. Tällainen ei ole mahdollista. Sitten korkeammat maksutapahtumakustannukset voi kuulostaa oudolta, mutta itse asiassa näin on. Sitten tähän saattaa liittyä stigmatisaation vaara. Ihmiset tuntevat, että heidät on tavallaan leimattu, he eivät kuulu yhteiskuntaan, koska tiliäkään. Ja sitten tässä mainittiin rajat ylittävä ihmisten liikkuminen. Jos on esimerkiksi opiskelija ja haluaa mennä ulkomaille opiskelemaan yliopistoon, mutta vaikeuksia sitten tulee eteen ja esimerkiksi tilin avaamisen yhteydessä ja Tämä kyllä heikentää koko EUn kuvaa, koska ihmiset ajattelevat helposti, että, että EUssa ilman rajoja vapaasti voi kulkea ja pitäisi päästä myös vapaasti, vapaasti kaikenlaisiin palveluihin käsiksi. Sitten huomaakin, että näin ei olekaan teollisuus, eri elinkeinoelämällä, en nyt viittaa pelkästään pankkeihin, tässä on tavallaan menettään tilaisuuksia. Jotkut pankit huomaavat kuitenkin, niin kuin äsken sanoin, voi harjoittaa ihan normaalia kauppatoimintaa eri yhteiskuntaryhmien kanssa myös matala palkka päässä, mutta myös tuotekauppaa harjoittavat netissä voivat hyötyä laajemmasta asiakaspohjasta. Sitten kunnalliset laitokset, vesisähkölaitokset, menettävät tilaisuuksia, koska ihmiset ovat tottu maksamaan vesi, sähkö, kaasumaksulaskujaan käteisellä. Ja näin yritys joutuu avaamaan jonkun toimiston, jossa varmistetaan, että maksut tulevat perille. Ja tämä maksaa vielä enemmän kuin, maksaa enemmän kuin tilin kautta maksettavat maksut. Sitten julkishallinnot, korkeammat maksut, jotka liittyvät eri tukien maksamiseen ihmisille. Esimerkiksi Isossa Britanniassa halu te, ala halusi, että ihmisillä avataan tällaisia tavanomaisia maksutilejä. Ja yksi tärkeä huolenaihe oli se, että haluttiin vähentää kustannuksia, joita liittyy eläkkeiden maksuun. Siis menetetään säästöjä, mahdollisuuksia ja tämän takia ajattelemmekin, että tilaa toiminnalle oli. Ja sitten seuraavaan kuvan, olkaa hyvä tavoitteenamme puhutaan, puhun nyt paljon matalapalkkaista ihmisistä, mutta ei ole kyse vain näistä ihmisistä, kyse on myös kaiken tyyppisistä asiakkaista, jotka eivät ehkä ole aivan tavanomaisessa elämäntilanteessa, ja me haluamme tämän ehdotuksen, tai tämähän on jo suositus eikä mikä ehdotus, haluamme varmistaa, että kaikki EU-kansalaiset voivat täysin osallistua sisämarkkinoihin. Miten tässä onnistutaan? Varmistamalla se, että on kohtuullinen pankkipalvelujen tarjonta saatavilla ja ehdot ovat tällaisia osallistavia. Siis kuka tahansa, jolla ei vielä ole tilia, voi sellaisen avata. Joten ei mitään ehtoja liity tulotasoon tai taloudelliseen tilanteeseen henkilön kohdalla, joka tilan, tilin haluaa avata tai huomioon hänen asunpaikkaansa tai luottohistoriansa. Halutaan edistää rahoituksesta osallistamista ja parantaa mahdollisuuksia suorittaa maksuja kautta EU. Näin ihmiset voivat hyötyä siis yhteisestä yhtenäisestä maksualueesta, jota nyt ollaan tässä rinnakkain kehittämässä. Miksi tarvitsemme tällaista EU-tasolla sitten? Ihmiset puhuvat paljon toissijaisuusperiaatteesta myös suositusten yhteydessä, joten miksi sitten tarvitaan EU-toimintaa? Tätä voidaan perustella sillä seikalla, että suurin osa jäsenvaltioista ei ole tarttunut tähän asiaan kansallisella tasolla ja ne, jotka ovat, ja niitähän on aika paljon, 11, tätä tarjotaan eri keinon. Ranska, Belgia on säädän lakeja tästä, just kuningaskunta, Alankomaat ovat kehottaneet elinkeinoelämää parantamaan tilannetta näin myös Saksassa. Me tiedämme, että näissä kolmessa maassa vielä vähän aikaa sitten mietittiin, oliko, olisiko mahdollista säätää lakeja. Olen ymmärtänyt olevan niin, että Alankomaissa parlamentissakin on asia käsitelty. Ja Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa, Skandinavian maissa on yleiset periaatteet käytössä. On tällainen yleismaailman oikeus tileihin, mutta muuten sitä ei ole juurikaan käsitelty. Ja vaikka toimiin näissä maissa on ryhdytty, paitsi Suomessa ei ole minkä, mitenkään otettu huomioon rajat ylittävää tilinavaamismahdollisuutta, joten olemme sitä mieltä, että tämä estää sisämarkkinoiden toimintaa ja heikentää rajat ylittävää liikkuvuutta. Olemme myös sitä mieltä, että jos emme yhtään mitään tee, silloin tilanne tuskin tästä, eteenpäin, tästä eteenpäinkään muuttuu, kun ei minkälaista poliittista signaalia asiasta tule, koska pankeilla on muitakin asioita näinä aikoina. Rahoituskriisi, kustannusten leikkaaminen, kansalliset markkinat supistavat myös menojaan, jotta tarvitaan jotakin EU-tasoista, jotta tämä asia voitaisiin ratkaista. Luonnollisesti ala tahtoisuus voidaan selittää sillä, että jakeluvaikutukset liittyvät tähän miten taataan mahdollisuus avata perustilejä, maksutilejä niin kuin sanoin, tietoja on vähän ja olettamuksia voidaan aina kyseenalaistaa. Itse asiassa vaikutusten arvioinnin kautta pyritään osoittamaan järkiperäisellä tavalla, että miten tämä ehdotus voisi toimia ja mikä olisi kaikkein oikeasuhtaisin tapa käsitellä asiaa. Joten johtuen pankkitilien hinnoista, hinnoittelusta, kuluttajat tämän yleensä maksavat. Pankkisektori joutuu tilanteessa, jossa ei ole mitään tappioita tai sitten jonkin verran tappioita. Ja sitten voitaisiin korvata nämä mahdolliset menetykset tietysti. Tässä on tällaisia hypoteeseja, olettamuksia, korkea ja alhainen, ja sitten tällainen yhteinen pankki, oli jotain tällainen keski, kust, keskimääräinen kustannuserä, 55 euroa tilin avaamisesta. Tämän, tässä tulee kolmen euron voitto palvelun palvelijoille. Tämä koskee sekä jäsenvaltioita kuluttajia että pankkeja. Osittain pankit hyötyvät tästä erityisesti kuluttajat, yhdestä kahteen miljardin säästyy ja 25 miljoonaa tulee myös jäsenvaltioille. Sitten tämä alempi olettamus, jos tili hinnoitellaan 13 euroon, tämä on esimerkki, konkreettinen esimerkki Belgiasta, missä tavanomainen maksutili on saatavissa 13 eurolla vuodessa. Tällaisessa tapauksessa, jossa soveltaisiin kaikkialla Euroopassa, pankkisektori joutuisi kestämään 400-500 miljoonan euron menetykset. Tietysti säästöt olisivat aivan eri luokassa. Kuluttajille viisinkertaisesti lähes ja vaikutus jäsenvaltioihin olisi, valtion olisi nolla, koska meidän olettamuksemme mukaan olemme sitä mieltä, että minkäänlaista korvausta ei annettaisi pankkitileille, pankeille jäsenvaltioista. Tästä johtuen laadimme välineen, joka on siis nyt suositus. Ja tällainen toimintavaihtoehto. Tässä valittiin suosin suositus, koska se on kaikkein joustavin väline, joka käytössämme on. Silti voimme lähettää varhaisen viestin asiasta jäsenvaltiotasolle. Se sopii yhteen ongelman kanssa. Viittaan tähän 2019 2010 julkiseen konsultaatiokierrokseen. Se on tietysti vähemmän tehokas ehkä kuin direktiivi, mutta niin kuin komission jäsen Barnier heinäkuussa totesi, kun suositus hyväksyttiin ja pidettiin lehdistötilaisuudesta, hän sanoi, että jos jäsenvaltiot eivät seuraa suositusta, niin ensi vuoden kesänä komissio sitten pohtii mahdollista lainsäädäntöä asiasta. Vielä aivan lopuksi, mitä ehdotamme tässä suosituksessa? Yksinkertaisia tuotteita ja palveluita, perusmaksutilejä, tavallisia maksutilejä niin, että kuluttajat voivat suorittaa maksuja, tallettaa rahaa, ottaa rahaa tililtä, nostaa til- rahaa ja sitten saadaan myös sähköinen maksukortti, koska elämme nykyaikaisessa yhteiskunnassa, se on aivan välttämätön äh, nykypäivän maailmassa. Minkälaista välinettä ei kuitenkaan tilin yrittämiselle ole suunniteltu, koska haluamme ottaa huomioon sekä pankkialan ongelmat ja kysymykset. Tämä liittyy velan perintään jos tili menee punaiselle. Siis joka kerta, jos joku haluaa käyttää maksukorttiaan nostaakseen tililtä rahaa ja ylittää saldon, niin silloin pitäisi aina tällainen tarkastustapahtuma tulla. Eli jos tilillä ei ole tarpeeksi rahaa, transaktio ei toteudu. Näin sitten suojeltaisiin myös kuluttajaa ylivelkaantumiselta. ja korkeammista sitten mainittiin nuo ehdot tilin saamiselle. Kuka tahansa kuluttaja voisi avata tilin, joka asuu EUn alueella, jolla ei ole tiliä vielä siinä maassa, missä toimii. Tässä halutaan auttaa sekä tilin saamista kotimaassa että rajat ylittävissä yhteyksissä. Hintaehdot erittäin tärkeä kysymys tietysti pankkisektorille erityisesti. Me suosittelemme sellaista, että tämä on joko ilmaista, maksutonta, koska näin on tilanne ainakin yhdessä jäsenvaltiossa, enkä, emmekä ymmärrä, miksi tämä pitäisi muuttaa. Tai sitten kohtuuhintaan tämä palvelu tarjottaisiin kuluttajalle ja jätimme sitten jäsenvaltioille avoimeksi sen, miten määrittelevät arviointikriteerit, mikä on kohtuullinen hinta ja niin edelleen. Me olemme sitä mieltä, että tämä on erittäin joustava väline se lähettää tietyn viestin ja nyt sitten katsotaan yhdeksän kuukauden kuluttua, onko viesti mennyt perille, onko jäsenvaltiossa ryhty toimiin ja alettu toteuttaa komission suositusta. Kiitoksia. Well, thank you very much indeed for your... Suurkiitokset tästä kattavasta ja hyödyllisestä analyysistä meillä on tätä asiakirjastoa tässä ja siitä on kovasti hyötyä. Rouva Gebhard esittelijänä on paikalla. Sitten täällä on herra Mayer, Fox, Schmidt ei ole paikalla. En tiedä, haluaako Rochefort tai Kreuzfeld kommentoida. De Jong on paikalla. Ja Roa Ryyle en tiedä, kuka tätä asiaa hoitaa vihreiden keskuudessa. Eli otetaanpa kommenttien ja kysymysten kierros. Tiedän, että Gebhardt puhui jo. Haluatteko nyt uudelleen puheenvuoro vai vasta lopussa? Nyt, eli ensin varjoesittelijät. Mayer, kommentteja ja kysymyksiä komissiolle. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ähm. Kiitoksen. Ihan tarkkaan ymmärtänyt, mitä, mitä komissio oikein ajaa tässä takaa. Se, että ideahan on, että mikä, mikä tässä on nyt hyöty, siis mikä tämä hyödyttävä vaikutus on. Sitä voitaisiin valistaa meitä. Tämä on toki tärkeä teema sinällään tässä itse asiassa useimmatkin tarvitsisivat tällaisen <clears throat> maksutilin, jolla muilla on vielä, siis monille vielä on esimerkiksi vanhoilla ja nuorilla on jonkinlainen säästötili jonkun huoltajan tai holhojan valvonnassa, eli omaa maksutiliä ei ole, eli varmaan näitä tilittömiä on vielä enemmänkin. Eli tämä pitäisi selkeämmin vielä sitten kuvata mistä tilistä on kysymys, ei pistään tili, näistä siirroista tililtä toiselle tai näin, tämän tapaisesta toimista. Esittelijän kanssa olen yhtä mieltä siitä, että suositus ei riitä. Meillä on ollut jo kyselyjä Saks, jäsenmaiden suuntaan lähetettynä Saksassakin on niin, että <clears throat> tällainen suositus ei, ei, ei toimi. Että Eh, et, eli siis täällä ei ole mitään tällaista valitusmahdollisuutta sitten, jos henkilöllä on joku tilinkäyttöhäiriö. Mutta tämä kuitenkaan eh, ei, ei äh, eh, toimi tällainen suositus, koska ei siinä ole mitään pakotetta takana. Tällaisten suositusten aika on minusta kyllä ohi ja voidaan suoraan lain, lainsäädäntöä tointa mm peräänkuuluttaa 30 miljoonaa ihmistä, 30 äh, äh, miljoonaa tiliä ei millään suosituksen voimalla synny. Emme tietysti äh, liikaakaan lainsäädäntöä perään, halua, mutta, mutta tässä nyt on selkeä linja minun mielestäni. Ja sitten nämä kustannukset, kustannukset, tämähän on aika kuuma peruna jos lasket, laskette, että 55 euroa tai 13 euroa vuosikustannukseksi, ne, eh, onpa se, että on tämä haarukka toki leveämpi, varmaan nollasta 200 euroon se todellisessa elämässä on. Minä eh, vastustan tällaisten eh, lukujen nakkelemista mihinkään säädöksiin tai muutenkaan, mutta itse asiassa pankkiteknisesti olemme sisämarkkinoilla, puhumme sisämarkkinoilla. eli siis olemme sisä, sisäisistä siirroista on kaiken aikaa kyse periaatteessa, noin sitten siihen vielä tämän, tämä, tämä su, suositus, äh, suositus näistä äh, valvonnasta, äh, näiden maksupalvelun tarjoamisesta ja näin poispäin. Jos meillä olisi direktiivi, jossa sanottaisiin, että jokaisella on oltava oikeus tiliin, niin silloin ei tarvittaisi mitään valvontaa eikä, eikä mitään tällaista seurantaa eikä yli muuta vahtimista minusta täytyy tältä osin vielä kysyä, että, että onko kuluttajan et, etujen mukaista tällainen, su, tällainen suositus antaa, kun ei sillä kumminkaan yhtään edistysaskelia saavuteta. Eli siksi peräänkuulutan komissiolta suoraa lainsäädäntöesitystä. Sitten Michael puheenjohtajana Äh, äh, totesit, että tässä koko, tähän kytkeytyy koko joku muitakin teemoja, kuin Trakovassakin sivuttiin. Eli siis semmoinen äh, ihminen, jolla on tällainen maksutili, ei, ei, ei hän, se voi mitään sivisiltä tehdä, ellei pankki sitä hyväksy. Meidän tietysti myöskin oikeudet sitten määritellä, tai määritellä oikeudet, mikä tähän se maksutilin käyttäen sitten lisä, siis. Se on tästä vielä puuttuu täysin. Mr. Fox. Herra Fox. Uh, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myöskin herra Peleelle hänen esityksestään komission nimissä. Minun mielestäni se oli hyvin mielenkiintoinen. Tämä on aihe, jota minun ryhmässäni joudutaan pohtimaan ennen kuin vedämme johtopäätöksiä. Minun täytyy sanoa, että kun kuulin rauha Gebhardin alustuspuheenvuoron, niin olin hänen kanssaan samaa mieltä. Minun mielestäni on aika hämmästyttävää, että joku ihminen tänä päivänä ei voi selvitä elämästä ilman pankkitiliä. Ja kuitenkin näin näköjään tuntuisi olevan. Isossa Britanniassa meillä on käytännössäännöt ja tämä tarkoittaa sitä, että pankit tarjoavat perustilejä. Ja epäilenpä, että Isossa Britanniassa suurin syy tähän on se, että valtiovarainministeriö halusi säästää rahaa erilaisten korvausten maksamisessa, erilaisten tukien maksamisessa. Eli tässä todennäköisesti oli syynä säästöt. Tämä kuva kuusi herra Peleen esityksessä, jossa puhuttiin EUn toimien tarpeesta. Ja minun täytyy sanoa, että tältä pohjalta teidän argumentointinne on heikkoa, koska ne syyt, joita tässä tarjotaan on esimerkiksi, että sisämarkkinat eivät toimi riittävän tehokkaasti ja että tästä aiheutuu ha- haittaa, taakkaa rajat ylittävälle liikkumiselle. En tiedä, tiedättekö, että tällaisia esimaksettuja kortteja on ollut olemassa jo aika pitkään. Ja ne 7 prosenttia ihmisistä, joilla ei tiliä vielä ole, jotka siis mieluummin käyttävät käteistä, niin he kyllä pääsevät internetin pariin, jos he ostavat tällaisen esimaksetun kortin. Eli markkinoilla on jo ratkaisu tällaisiin tilanteisiin. Sanotte myöskin, että se seikka, että ihmisillä ei ole perusmaksutiliä, on esteenä rajat ylittävälle liikkuvuudelle. Enkä oikeastaan ole lainkaan varma siitä, onko näin Epäilen, että suurin osa niistä ihmisistä, jotka ylittävät rajana töihin mennäkseen, heillä se työpaikka on jo valmiiksi katsottuna ja heillä on jo pankkitili hankittuna. Todellakin luulen, että on aika vähän ihmisiä, jotka lähtisivät hakemaan työtä tällä tavalla – mutta äh, siis he todellakin ovat varmaan enem, vähemmistössä, siis sellaiset ihmiset, jotka vain menevät toiseen maahan hakemaan työtä ilman minkälaista ennakkosuunnittelua. Varmaankin Roa Gebhardin mukaan tämä on ongelma, mutta onko tämä niin suuri ongelma, että tähän tarvitaan EUn toimia, jotta tämä ongelma saataisiin korjattua? Jos annetaan jokaisen jäsenvaltion hoitaa tämä asia, kuten Iso-Britanniassa sallittiin käytännössääntöjen kautta, niin saattaa olla, että huomaatte, että suurin osa ongelmista ratkeise, ratkeaa tällä tavalla. Eli palaan alkukommenttiini. Niin tämä ei ole sellainen asia, josta minun ryhmäni olisi vielä tehnyt lopullista päätöstä. Teidän esitelmänne oli hyvin mielenkiintoinen, mutta pieni varoituksen sana siihen suuntaan, että hyvin usein komissiossa ja täällä parlamentissakin näemme ongelman ja sitten ensireaktio on, että jotakin täytyy tehdä. Eli nyt on löytynyt jotakin ja nyt täytyy toimia ja hyvin usein päädymme tilanteeseen, jossa raha on haaskattu enemmän, on aiheutettu enemmän ongelmia ja luotu enemmän byrokratiaa kuin mitä on ongelmia onnistuttu ratkaisemaan. Eli näiden varoitusten sanojen mukaisesti haluaisin päättää puheenvuoroni ja todellakin tulemme seuraamaan tätä mielenkiinnolla. Kiitos herra Fox. Tämän takia tätä keskustelua käydäänkin, jotta voidaan keskustella ennen kuin tehdään lopullisia päätöksiä. Sitten herra de Jong on viimeinen varjoesittelijä. Sitten puheenvuoron saavat muut jäsenet, Kreutzmann ja muut. Herra de Jong. Ja, ik, ik geloof dat ik precies het tegenovergestelde Kiitoksia puheenjohtaja. Minä varmastikin puolustan aivan vastakkaista argumenttia kuin herra Fox. Perustuen siihen, mitä valiokunnalla on tästä sanottavaa. Niin on hyvä ajatus, että EU tekee jotakin erityisluontoista ja konkreettista niiden ihmisten hyväksi, jotka ovat huonommassa asemassa yhteiskunnassa nämä ihmiset, 7 prosenttia suurin piirtein, joilla ei ole tiliä, heillä ei, he eivät ole etuoikeutussa asemassa mitenkään. Ja tämä on aivan erityinen toimenpide, johon voimme ryhtyä, kun toimme köyhyyttä vastaan. Yleismaailman ihmisoikeus, sopimus, jos se päivänä allekirjoitettaisiin, allekirjoitettaisiin, jos pitäisi olla ihmisarvoja, niin edelleen, niin tässä varmaan pitäisi olla mukana jotakin sellaista kuin oikeus pankkipalveluihin, koska sillä on ratkaiseva vaikutus työllisyyteen ja niin edelleen. Sisämarkkinoita voidaan käyttää aivan perustelusti tässä pe- perusteena. Tämä on hyvä argumentti, on erittäin hyvä idea koittaa ratkaista ongelma EU-tasolla. Ja tässä oikeastaan näytökset, jota minä haluaisin tukea. Haluaisin nyt parantaa siis tavallaan ihmisarvon toteutumista niin, että ihmiset pääsevät käsiksi pankkipalveluihin ja voitaisiin käyttää hyvänä perusteluna myös sisämarkkinakysymystä. Sitten tietysti ongelma liittyy tässä kodittomiin en ole varma, että helppoa, nopeaa ratkaisua tähän löytyy. Ehkä heidät voitaisiin rekisteröidä viranomaisten listoille ja ehkä komissio sitten voisi tehdä jonkun verran tutkimustyötä tästä asiasta ja laskea, mistä määristä on kysymys. Ja myös vanhempi väki ja lukutaidottomat henkilöt heidänkin lukumääränsä pitäisi tutkia. Kun itse olin nuori, muistan, että ihmiset saattoivat mennä jonnekin ja saada apua joissain peruskysymyksissä. jos et itse pystynyt. Kun taas nyt ihmiset odotetaan, että he hoitavat kaiken itse. eikä kukaan koskaan näytä, miten asiat pitäisi hoitaa. Tästä kaikesta on ollut paljon vaikeampaa. On vaikeampi käyttää tilejä sitten, kun sellaisen saakin. Joten en näe paljonkaan tästä asiasta mainittavan tässä suosituksessa. Ehkä voisimme hiukan kääntää kelloa taaksepäin ja miettiä sellaista tiliä, jota on helpompi, joka on helpompi saada, helpompi käyttää – eikä tarvitse olla kaikkein viimeisimpien vaatimusten mukainen. Monet ovat sitä mieltä, että käteen on halvempaa, ehkä näin ei kuitenkaan ole. Jotkut taas ajattelevat ehkä niin, että on näitä maksutapahtuman maksuja ja palvelumaksuja ja muita. Mielestäni näitä asioita pitää käsitellä. Ne mainitaan tässä suosituksessa, mutta ne eivät ole oikein vettä pitäviä. vaikutus pitää vielä varmistaa. Sitten vaikutusten arviointi esitti toisenkin mahdollisuuden nimittäin. Tämä olisi maksutonta. Tavanomainen maksutili, peruspalvelut tarjottaisiin ihmisille eikä he ilman, että mitään maksuja tähän liittyisi. Mutta nämä asiat eivät kuitenkaan löydy enää tästä suosituksesta ei pitäisi puhua vain kohtuullisista kustannuksista, vaan aivan minimitasoisista kustannuksista. Ja mitä tulee sitten tilin ylittämiseen suosituksessa, puhutaan siitä, että pitäisi voida estää maksut, mutta en ole varma, että tämäkään on aivan sataprosenttisen vettä pitävä, vedenpitävä. Ehkä jonkinlaisia rankaisumaksuja syntyisi loppujen lopuksi. Ja minkä, jos katsoo näitä prosenttiosuuksia, joita ihmiseltä velotetaan vaikka nettipalveluista, niin se vaihtelee varsin paljon. Erot korkeimman ja alhaisemman summan välillä ovat varsin suuret ja joku keskitaso pitäisi löytää. Tämä ei oikein tältä suosituksen vaatimuksen nyt on ehkä aika tullut lainsäädännölle – ja tämä pitäisi mielestäni pitää mielessä varteenottavana vaihtoehtona. Kiitos. Sitten muut jäsenet, Kreutzmann ja Rochefort. Molemmat haluavat puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. De Jong on, on ihan oikealla asialla. Minä ajattelen esimerkiksi jos äh, tulee ongelmia, ongelmia kyllä, jos tällaisia, äh, jokaisella tällainen äh, tili sitten avataan. Ei sitten tietenkin kustannus, tällainen henkilö ei voi koskaan sitten tällaisen tilin kustannuksia kattaa. Ja kukaan ei tietenkään sitten ilmaiseksi tällaista lähde pyörittämään. Se pitää olla myöskin sitten kannattava yritys, elämällä tai pankkimaailmalle, jos sitä Euroopan laajuisesti lähdetään toteuttamaan. Tässä tietenkin ongelmia tulee, ne on teknis, ovat teknisesti äh, rat, äh, ratkaistavissa, äh, niin kuin sanotaan tämän prepaid-kortinkin kanssa, niin ettei se nyt sitten mitään disk- diskriminointia, syrjintää sen mukaan sitten, että kuka sitä tiliä anoo, kuka, kuka sille sitten mikä kenelle se sitten myönnetään. Tällaiset luottolimitit esimerkiksi tai tililimitit, ne ovat teknisiä ongelmia, ne voidaan teknisesti järjestää me haluamme äh, äh, todellakin äh, saada edistystä, aikaiseksi. Sitä varten nyt haluaisin juuri tämän puheenvuoron käyttää. Schmidtin asiahan tämä oikeastaan ole, minä nyt kollegan suulla enemmän, enempää puhua, mutta jo, Saksassa ovat nämä säästö, säästökassa, jolla kassat on, on tällainen julkisen, julkisen palvelun velvoite jokaiselle, mutta mutta sanotaan äh, näiden äh, säästökassojen äh, hallussa tämä koko, koko asia. Muissa maissahan tällaista ei välttämättä ole, jolloin siitä sitten tulee pankille kustannuksia, kun tämmöisiä tilejä, tilimahdollisuuksia aletaan, aletaan tarjota miten ne, mit, tietenkin osa, <clears throat> osa näistä kustannuksista täytyy sitten jakaa muiden kanssa, mutta kun tässä on näinkin monestakin ihmisestä, 30 kysymys, niin ei, ei, täs, ei sitä tule mitään, jos sitä ihan ilmaiseksi ryhdytään ajamaan, kun sitä kumminkin pankeille tai täällä maksun paljon koituu kustannuksia. Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestäni meidän ei tule keskittyä tässä asunnottomiin tässä keskustelussa. En sano, että äh, en väitä, että asunnottomilla ei usein olisi minimipankkipalveluja, mutta äh, no, teknisiä ratkaisuja on olemassa. Esimerkiksi Ranskassa meillä on äh, kokemusta siitä, että järjestöjen kautta tällaiset henkilöt voivat maksaa laskunsa minun mielestäni tämä ei kuitenkaan ole se asia, johon tässä tulisi täysin keskittyä. Kaksi huomiota. Ensimmäinen huomio on se, että tällä hetkellä suhdanne on erittäin hankala, erityisesti pankkien kannalta, ja me tiedämme, että jo tällä hetkellä monet pankit ovat päättäneet ryhtyä säästöihin ja ovat päättäneet tiettyjen asiakaskuntien leikkaamista Esimerkiksi U.S.B.C. on ilmoittanut tietyissä maissa tällaista leikkauksista, mutta muut, muut pankit ovat samassa tilanteessa, eli pankkien, jotka ovat siis vaikeuksissa, sitä en kiellä, niin voi olla, että ne joutuvat ajamaan yhä useamman ihmisen hankalaan tilanteeseen pankkipalvelujen suhteen. Eli minun mielestäni on erityisen tärkeää, että kiinnitämme tähän huomiota. Toiseksi on selvää, että jos loppujen lopuksi tavoitteena on jonkinlainen yleispankkipalvelu, niin silloin meillä täytyy olla jonkinlainen järjestelmä, jolla me koulutamme ihmisiä käyttämään näitä pankkipalveluja, koska ei ole mitään järkeä tarjota pankkitiliä kaikille, jos samaan aikaan minä siis edistän sitä, että jos pankkitili on punaisella, niin silloin se lukitaan joksikin aikaa sen sijaan, että annetaan ihmisten ajautua velkoihin. Eli kun on 30 euroa punaisella, niin silloin tulee heti sanktiot. Samaan aikaan täytyy sitten herkistää ihmisiä näille asioille. Sitten mitä tulee komission johtopäätöksiin, Monet ovat tähän jo viitanneet. Minun mielestäni nämä ehdotukset, jotka minun korvassani kuulostavat ihan hyviltä, tietenkin niitä täytyy vielä analysoida, mutta olen todellakin sitä mieltä, että tällainen äh, peruspankkitili on sidottuna jonkinlaiseen korttiin on tiettyjä maita, jossa peruspankkipalvelulla sitä ei ole sidottu korttiin. Olen myöskin sitä mieltä, että siihen tulisi liittyä mahdollisuus rajat ylittävään toimintoon, koska tällaisessa tilanteessa olevat henkilöt ehkä silloin tällöin tarvitsevat myöskin pankkipalveluja muussa kuin omassa maassaan. En ole varma siitä, että ilmaisuus olisi se paras tapa edistä asiaa. En tiedä, tulisiko pitää kiinni kohtuullisesta hinnasta, minimihinnasta. No, tässä keskustelujen vaiheessa ei ehkä tästä tule keskustella vielä. Kuten monet muutkin kollegat, olen kuitenkin sitä mieltä, että ö, tämä suositus ei ole tyydyttävä joka tapauksessa. Tulevina kuukausina tämänhetkisessä tilanteessa olen varma, että komission jäsen itse ja komission palveluyksiköt tietävät, että paren kuukauden kuluttua edessämme on direktiiviehdotus. Eli jos otamme huomioon suhdanteen, ja jos ei haluta liiallisia paineita aiheuttaa pankeille, jotka jo nyt ovat vaikeuksissa, niin en oikeastaan näe, miten tämä voitaisiin pelkällä suosituksella ratkaista tulevina kuukausina. Jos tämä on komission kanta, niin sitten meillä on jo tapaaminen valmiina kahdeksan kuukauden kuluttua. Minun mielestäni ei riitä, että tässä vain annettaisiin suosituksia tämän asian tiimoilta. Good. Um, thank you very much. Suurkiitokset kaikille. Annan kohta Evelyn Gebhardille puheenvuoron, ehkä muutama huomio ja haluaisin myöskin Chris Fontainein toivottaa tervetulleeksi Berekistä, siis sähköisen viestinnän säästelyviranomaisen yhteistyöelimestä. Meidän täytyy muistaa se, että me ehkä ehdotamme direktiiviä, mutta jäsenvaltioiden täytyy tietenkin suostua siihen. Minä en välttämättä haluaisi Ähm, viivyttää suositusta, koska tiettyjä asioita voitaisiin hoitaa heti. Meidän täytyy ottaa huomioon myöskin poliittiset paineet, joita tähän asiaan kohdistuu. Komission huomio Isosta Britanniasta oli mielenkiintoinen. Toisin sanoen, että tiettyjen pankkien mielestä tämä on erittäin hyvä kaupallinen mahdollisuus, vaikkakin alkuvaiheessa ehkä tulee tappiota mutta sen kautta kuitenkin saadaan uusia asiakkaita pankille, eli tämä on positiivinen tapa ajatella tätä asiaa. Toiseksi meidän täytyy olla tietoisia myöskin teknologi- teknologisista ulottuvuusista, koska me puhumme hetken kuluttua kännyköistä, mutta esimerkiksi Intiassa ja monessa muussakin Aasian maassa pankkipalvelujen saatavuus on myöskin noussut tapetille sellaisessa ympäristössä, jossa ei ole minkäänlaista infrastruktuuria. täten matkapuhelimet ja se, että ihmisillä on kännykät, joissa on SIM-kortti, niin sehän mahdollisuuden pankkipalvelujen saatavuuteenkin. Ja tämä on sellainen asia, joka on osoittautunut aika lailla tehokkaaksi, jos yhdistetään tällainen rahakortti tähän puhelimeen. Eli meidän tulisi olla hyvin varovaisia, että me liiallisia määrityksiä tässä anna. Joka tapauksessa annan puheenvuoron nyt esittelijälle Meroa Gebhardille. Meillä on aikataulukin tähän asiaan. Mehän keskustelemme tästä talousasioiden valiokunnan kanssa, koska hekin työstävät tätä. Meidän täytyy tehdä tässä yhteistyötä, mutta keskustelusta on käynyt ilmi, että kaikki ne asiat, joista on puhuttu, esimerkiksi nämä vakavaraisuusriskit, joita liittyy, mutta tähän liittyy myöskin kuluttajansuoja ulottuvuuksia. Mutta ehkä Evelin voisi nyt vetää tämän, summata tämän keskustelun. Äh, Kiitoksia Malcolm. Ihan äh, oikein on, että, että, että selvää, että meillä on selkeä mutkaton teksti käsissämme. Kysymys on kuluttajan suojasta. Ja että, että, että on tärkeää varmistaa kansalaiselle eh, tällaisen perus eh, tavanomaisen maksutilin saatavuus, jotta hän voi elää normaalia tasavertaista elämää muiden kanssa. Sen vuoksi on erittäin tärkeää korostaa sitä, että, eh, että me olemme tässä vastuuvaliokuntana emmekä voi hyväksy, hyväksy sitä, että tämän, tätä käsitellään pelkästään tällaisten taloudellisten näkökulmien kautta. Ja niin ikään haluaisin tehdä selväksi, että, että, että ei tässä ole mistään pakollisesta pank, pankkitilin hankkimisesta kaikille. Ei, ei sellaista pakkoa voi olla, vaan on kysymys oikeudesta, oikeudesta saada jonkinlainen tällainen maksutili tai pankkitili käyttöönsä. Josta joku, joku, jokin, jotkut sanoivat jotakin, että tämä voisi edetä tähän suuntaan. En, en suinkaan ö, usko sit. Jos ihminen haluaa pankkitilin, niin jos ei, niin omapa on asiansa. Vain yksi yksi eh, ihmisryhmä, jota tämä saattaisi eh, eh, erityisesti kohdata, ovat kodittomat, eli se meiltä tiettyjä ihmisiä, joilla on muita ongelmia, opiskelijat, jotka haluavat opiskella toisessa maassa ja sitten eivät, eivät halua mm, saa tiliä avatuksi tai van, vanhuksista, jotka haluavat vanhat, vanhuuden päivänsä viettää jossain toisessa maassa. Eli eh, meidän täytyy kaik, miettiä ää, tätä kokonaisuutta ja to, ymmär, hyväksyä myöskin se, että ei tämä nyt koske ihan kaikkia ihmisryhmiä. Sitten näistä teknisistä kysymyksistä meidän täytyy joihinkin asioihin vielä palata. Mitä tällainen tavanomainen maksu, maksu, maksutili merkitsee? Voiko sen ylittää? Minkälaisia kortteja siihen saat, voidaan kytkeä? Luottokorttejako vai pelkästään maksukortteja? Ja muitakin ominaisuuksia pohtia mitä äsken mainitsit tämän, tämä tekstiviesti maksu, mahdollisuus. Siinä on vielä yksi yksi lisäulottuvuus, tuskin se, tuskin se on me, meitä koskettava ongelma. Meidän se, se lisääntyy, sisältyy sitten muihin muuhun kokonaisuuteen. Emme kannata tähän nyt, kannata tähän nyt valtavaa määrää ongelmia niskaamme myöskään kerätä, vain, vaan keskittyä olennaisiin. Ja yksi olennainen asia on se, että ihmisillä on oltava mahdollisuus tiliin, josta voi tehdä siirtoja myöskin muihin maihin, niin että, että myöskin tämä maksutili on sitten käyttökelpoinen kaikissa transaktioissa ja että sen pitäisi olla myöskin tietenkin maksuton, koska tätä voidaan pitää tällaisena universaalina palveluna. Niin ikään on katsottava, että että tämä, että tämä oikeus on todellinen oikeus, toteutettavissa oleva, oleva ö, oikeus. Ja sen, siitä olen hiukan eri, eri linjoilla sinun kanssa, Malcolm. Minusta tämän, tämän päivän keskustelukin osallist, osa, osoittanut sen, että, että, että ettei, ettei tällä suosituksilla sen pidellä, pidemmälle päästä suositusena ja suositus. Ja mehän, me, me, me me, me, me, me, me, me, me tiedämme, että tällä, kun se on tuttua tohinaa meille, että ei tätä sitten kansalliseksi oikeudeksi eikä käytänteiksi, käytännöksi hyväksytä, ellei sitä määrätä direktiivillä. Tässä olemme ainoastaan paikoilla, me emme kannata tässä oikeastaan mitään sitten enkä tehdäkään. Eli kannattaa oikea todella todella nyt sitten miettiä vakavissamme, että eikö olisi nyt jo tässä vaiheessa syytä sitten siirtyä direktiivin tielle suoraan. Ei sen tietenkään mikään helppo homma nyt sitten yhtäkkiä tätä lähestymistapaa muuttaakaan, mutta katsotaan nyt sitten aika, aikataulusta. En osaa vielä sanoa sen pidemmälle enempää koska meillä on tämä toinen valiokunta tässä yhteistyö kumppanina, niin kumppaninamme. Ja sitten täytyy vähän miettiä omaakin aikataulua, niin täytyy katsoa sitten, mitä tässä saadaan aikaiseksi. Ehkä seuraavan kokoukseen mennessä minulla on jo aikataulut ja pasmat selvällä. Um, Suurkiitokset Evelin, olet oikeassa. Meidän täytyy käydä talousasioiden valiokunnan kanssa vakavehenkisiä keskusteluja. Minä yritin sanoa, että meidän ei välttämättä tule näitä sekoittaa, koska direktiivin tekoon saattaa mennä niin paljon aikaa, että me saattaisimme saada jo suosituksen tuonne kentälle ennen sitä. Joka tapauksessa kiitokset komissiolle esite- esityksestä ja odotamme innolla edistysaskeleita. Ja nyt sitten käännymme toisen kuluttajien kannalta tärkeän aiheen pariin. Ja jälleen kerran meidän Krakovan menestyksekäs kokous siellä. Keskusteltiin verkkovierailusta ja Berekin puheenjohtaja on täällä paikalla. Ja on tehty myöskin tutkimusta puolalaisten nuorten keskuudessa ja verkkovierailukysymys siellä oli keikkui listan kärjessä. Eiden aamulla Krakovan keskustassa keskustelimme tästä aiheesta. Eli keskustelu on jo käynnistetty esittelijä Korholan kanssa. Hän ei valitettavasti voi nyt olla paikalla, mutta hänen tilallaan äh, esiintyy toinen edustaja. Haluaisin toivottaa myöskin äh, Berekin äh, puheenjohtajan tervetulleeksi. Täällä varmaan tiedetään, mikä Berek on, mutta internetistä kokousta kuuntelevat eivät välttämättä sitä tehdä, tiedä. Euroopan parlamentti, kun me uusimme televiestintäpakettia, teimme tällaisen aloitteen. Ne, joilla on pitkä muisti, niin muistavat ehkä, että komissio halusi keskitetympää sääntelyä, mutta parlamentti oli asiasta samaa mieltä, oli asiasta eri mieltä. Äh, parlamentti oli sitä mieltä, että on parempi äh, koordinoida ja säännellä lähellä markkinoita. Ja tästä syystä tämä uusi elin perustettiin. Ja tästä syystä valiokuntana me olimme sitä mieltä, ja koordinaattorit olivat tästä samaa mieltä, olimme sitä mieltä, että ei tule ainoastaan kuulla komission vaikutusarviointia äh, verkkovierailusta, vaan myöskin kutsua BEREK keskustelemaan aiheesta kanssamme, koska BEREKille on annettu tämä koordinaation ja neuvonannon tehtävä. Ja koska me tuemme Berekiä, niin haluaisin antaa nyt Chris Fontenille ensimmäisen, ensimmäistä kertaa puheenvuoron keskustella tästä. Hän voi kertoa meille, mikä Berekin mielipide on verkkovierailusta ja miten he tätä asiaa tarkastelevat, koska tällä on merkitystä siihen tapaan, millä me tulemme tätä viemään eteenpäin. Sitten sitten äh, Rova Turunen tulee vastaamaan. Tarabella, onko hän paikalla sosiaalidemokraateista? Kreutzmann, en tiedä, onko hän parhaillaan verkkovierailemassa. Mutta herra Kreutzmann ainakin tällä hetkellä tuolla verkkovierailua harrastaa. Toivon mukaan hän palaa saliin. Sitten Engström on vihreistä ja minä puhun ECR-ryhmän puolesta, koska Biilan ei ole paikalla, enkä tiedä haluaako De Jong myöskin puhua. Ehkä hänkin haluaa tähän keskusteluun puuttua. Eli aivan ensimmäiseksi pyytäisin Chris Fonteenia esittelemään ajatuksensa tästä ehdotuksesta. Kiitos puheenjohtaja ja on mukava kuulla, että meillä on täällä tukea ja kiitokset tästä mahdollisuudesta puhua. Täällä on suuri kunnia tulla IMKO-valiokunnan kokoukseen. Jotkut teistä ehkä tietävät, että hiljattain vierailin myöskin ITRE-valiokunnassa. Vieressäni istuu Jim Niblet Ofkomista, hän on asiantuntija tällä verkkovierailualalla, eli hän varmaankin vastaa joihinkin kysymyksiin. Suuri osa ITREN esityksestä on myöskin ajankohtainen teidän valiokunnassanne. Eli ne, jotka olivat ITRE-valiokunnan kokouksessa, toivon mukaan he eivät nyt pitkästy, koska tässä tulee hieman toistoa. ITREssä esittelin ensi kokemuksemme Berekistä Tätä, tätä, tämän voitte, voitte katsoa webstreamin kautta, jos haluatte. ITRE-valiokunnassa myöskin sanoin, että me odotamme innolla keskustelua ja haluamme myöskin teidän mielipiteenne tästä verkkovierailuasiasta, koska se on ollut tärkeä osa ERGn, siis Berekin edeltäjän työstä ja se on ollut myöskin meidän työssämme keskeisellä sijalla ja tulee olemaan myöskin tärkeä osa vuoden 2012 työohjelmaa. Kuten olen usean otteeseen sanonut, me olemme valmiita antamaan tukea kaikille Euroopan unionin toimielimille. Tietenkin olemme tiiviissä yhteydessä komission suuntaan, mutta tietenkin mielellämme toimimme myös parlamentin ja neuvoston suuntaan tulevalla kaudella. Tähän mennessä on tapahtunut seuraavaa. Viime vuoden joulukuussa me julkaisimme neuvomme komissiolle liittyen verkkovierailuun. Me lisäsimme siihen yksityiskohtia helmikuussa tänä vuonna ja elokuun lopussa me olemme julkaiseet teknisen analyysin liittyen komission ehdotuksiin ja me toivomme, että nämä analyysit ovat sitten osana selventämässä näitä kysymyksiä, koska me haluamme mennä faktojen piiriin, me haluamme puhua taloudellisestakin puolesta tulevissa neuvotteluissa. Tänä päivänä haluaisin jakaa tietyt analyysikohdat teidän kanssanne ja tietenkin sitten haluan myöskin keskustella siitä, miten tulevaisuudessa matkapuhelinmarkkinoita kehitetään. Tässähän puhutaan ajasta vuoteen 2022 saakka ja tietenkin eh, siitä visiosta, joka meillä on näille markkinoille seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Haluaisin lähteä liikkeelle tästä komission ehdotuksen analyysistä. Berek on yleisesti ottaen komission kanssa samaa mieltä sen tavoitteista, siis alentaa hintoja, saada enemmän avoimuutta, eh, kestävä kilpailu – Tämä on yksi Berekin olemassaolon syy. Me haluamme olla yhtenäisillä digitaalisilla markkinoilla mukana. Viimeisen viiden vuoden aikana olemme nähneet, että verkkovierailuasetus on saanut etuja kuluttajille. Hinnat ovat jo alentuneet ja laskut pienentyneet mutta kustannukset myös ovat tippuneet nopeasti ja kuilu hintojen ja kustannusten välillä on edelleen huomattava ja meidän mielestämme se ei sovi yhtenäismarkkinoille. Meidän mielestämme asetus verkkovierailuasioissa, sitä tarvitaan vielä jonkin aikaa. Kuten komissiokin, me odotamme, että markkinavoimat yksinään eivät pysty takaamaan kohtuuhintoja kuluttajille. Sekä tukku että vähittäisasetus, niitä tarvitaan vielä jonkin aikaa myöskin maksukatot, hintakatot vähittäissektorilla ovat tarpeellisia. Me olemme komission kanssa samaa mieltä siitä, että tällaiset katot, no ne ehkä jossakin vaiheessa poistuvat ja päästään lähemmäs todellisia hintoja. Ja tämä on linjassa komission tavoitteen kanssa, jossa on siis kysymys siitä, että verkkovierailuhintojen tulisi lähentyä näitä kotimaan puhelujen hintoja. Keskipitkällä aikavälillä tukkuhintojen laskeminen, sen tulisi mahdollistaa se, että voidaan tarjota yksi yhtenäinen eurooppalainen tariffi ja tämä voisi olla päämäärä. Verkkovierailusta, tekstiviesteistä ja datapalveluista maksettavat äh, palvelut olisivat äh, samat kuin kotimaassa. Mutta tästä tavoitteesta ollaan tänä päivänä vielä suht kaukana, mutta komission ehdotus kuitenkin menee tähän suuntaan. Jos puhumme dataverkkovierailusta, me olemme iloisia siitä ehdotuksesta, että meillä olisi uusia turvataso rajoja. Me haluamme houkuttelevempia tariffeja aikaan, mutta nämä, nämä eivät ole saatavilla kaikkialla ja tietyissä osissa Euroopan unionissa hinnat ovat liian korkealla. Tällaiset hintakatot, niiden tulisi päästä meidät, päästä meidät eroon näistä liian korkeista kustannuksista – ja saada aikaan kilpailua verkkovierailusta. Tässä täytyy tietenkin löytää oikeanlainen tasapaino. Volyymit ovat kasvamaan päin ja vaihtoehdot, kuten wifi, ne myöskin aiheuttavat paineita mutta tästä huolimatta täytyy painottaa sitä, että hintakatot ovat laiha lohtu niille, jotka käyttävät näitä palveluja paljon. Ne, jotka käyttävät näitä palveluja paljon, tai hyvin paljon esimerkiksi älypuhelinten käyttäjät, he haluavat alempia hintoja koska muutoin he eivät voi käyttää näitä älypuhelimia. Nämä ovat hyvin tärkeitä vempaimia, erityisesti kun olemme ulkomailla. Mutta jos kysyntä kuluttajien taholta kasvaa, niin Berekissä me toivomme, että operaattorit sitten vastaavat kysyntään – mutta tässä on tiettyjä huolenaiheita ja me tulemme jatkossakin valvomaan tätä tilannetta hyvin tarkasti. Jos sitten puhumme rakenteellisista ratkaisuista, joita komissio tarjoaa, niin on selvää, että kukaan ei halua minkäänlaista sisäistä hintasääntelyä, ei ainakaan BEREK, ja tästä syystä me olemme komission kanssa samaa mieltä siitä, että sen lisäksi, että hintojen hinnoista keskustelun lisäksi me tarvitsemme rakenteellisen ratkaisun, sellaisen, joka poistaa markkinapuutteet ja vahvistaa kilpailua kunnes vähittäishintasääntely voidaan poistaa. No kysymys tietenkin on se, milloin tämä tapahtuu. Ongelmana näyttäisi oleva, ongelma näyttäisi oleva seuraavanlainen. Me tarvitsemme nopeasti nopean käyttöönoton, koska muutoin tämä mahdollisuuksien ikkuna ehtii mennä kiinni. Ja voi olla, että markkinat hoitavat tämän ongelma, mutta siihen saattaa mennä liian kauan aikaa. Tukkuverkkohinta hinnat, niissä tulisi myöskin saada pan-eurooppalainen hintataso aikaiseksi. Ei myöskään kannata ottaa käyttöön ratkaisua, jonka täytäntöönpano on kallista, jos sitä verrataan siitä saataviin hyötyihin. Ja meidän mielestämme Berekissä – tyydyttävää rakenteellista ratkaisua ei ole vielä identifioitu. Ja tyydyttävällä me tarkoitamme ratkaisua, joka saisi aikaan kilpailua, antaisi etua kuluttajille, mutta myöskin sitten vastaisi näihin teknisiin vaatimuksiin. Me olemme Berekissä identifioineet tiettyjä rakenteellisia ratkaisuja, mutta tällä haavaa ne eivät ole riittävän tehokkaita. Komissio on ehdottanut eriyttämistä, jolloin kuluttaja voi yhdeltä operaattorilta ostaa kotimaan palvelut ja verkkoon vierailupalvelut toiselta ilman, että SIM-kortteja tai kännyköitä täytyisi jatkuvasti vaihtaa. Komission vaikutusarvioinnissa tällainen kaksinainen eriyttämisratkaisu, siitä on keskusteltu me olemme hyvin varovaisia näiden tästä saatavien realististen etujen suhteen. Meidän kilpailuanalyysimme mukaan nämä muut tukkutoimet, esimerkiksi se, että vähennetään näitä tukkuhintoja, jos se yhdistetään – yleiseen tukkumyyntioikeuteen, niin siitä tulisi jo saada ihan konkreettisia kilpailuetuja keskipitkällä aikavälillä. Ja tämä voisi myöskin mahdollistaa se, että olemassa olevat operaattorit voisivat tarjota verkkovierailupaketteja. Myöskin uudet pelurit pääsisivät kentälle ja tämä meidän mielestämme on tärkeää verkkovierailuissa, tukkuverkkovierailuissa, kännykkäoperaattori tai virtuaalinen operaattori, jotka tarjoisivat tällaisia universaaleja palveluja. Meidän mielestämme tässä on vaara siitä, että tällainen kaksinen lähestymistapa, se, siitä oli vähän etua, jos sitä verrataan muihin tukkukeinoihin, muiden tukkukeinojen etuihin tähän menee resursseja ja aikaa ja siihen liittyvät myöskin huomattavat kustannukset. Me ymmärrämme Berekissä sen, että uusia vaihtoehtoja erittämisen toteuttamiseen on ilmaantumassa, mutta me emme vielä voi voittajaa valita ja me olemme iloisia, jos teollisuus on aloitteellinen ja olemme valmiita keskustelemaan näistä eri vaihtoehdoista ja hakemaan ratkaisuja pikaisesti. Saattaa myöskin käydä niin, että valitaan keino valikoima, mutta tässä vaiheessa on vielä liian varhaista. Ja tästä syystä berek kannustaa siihen, että se kun haetaan erittämisen keinoja, niin se keino täytyy valita vasta sitten, kun ollaan varmoja siitä, että siitä on todellista hyötyä kuluttajille ja että edut ovat täytäntöönpanokustannuksia suurempia. Tämän keinon, valitun keinon, se täytyy voida ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti ja se ei saa olla liian kallista. Myöskin kriittinen massa täytyy ottaa huomioon, jotta sillä on kaupallista merkitystä. Ja se, että otettaisiin käyttöön keino, josta tätä kaupallista ulottuvuutta ei tätä huomioon. Se ei meidän mielestämme ole kuluttajien etujen mukaista. Me olemme siis avoimia keskustelemaan tästä asiasta ja me olemme valmiita tekemään komission ja teollisuuden kanssa yhteistyötä näissä asioissa. Ja näistä syistä meidän näkökantamme on hieman komission näkökantaa varovaisempi eriyttämisasioissa – me uskomme siihen, että vähittäishintojen sääntelyä ei voida poistaa niin kauan kuin meillä on varmuus siitä, että markkinavoimat työskentelevät kaikkien kuluttajien etujen mukaisesti kun neuvoteltiin tämänhetkisestä lainsäädännöstä, niin tietyt MEPit halusivat nämä hintakatot poistettavan mahdollisimman pian. Yleisesti ottaen olemme samaa mieltä, mutta meidän täytyy vetää se johtopäätös, että nyt on vielä liian varhaista ja me emme halua ottaa kuluttajansuojassa minkäänlaisia riskejä. Eli jos meidän täytyy pitää kiinni vähittäishintakatoista tulevina vuosina, niin sitten meidän täytyy keskustella näiden kattojen määrästä. Ja komissio on omaksunut strategian, jonka mukaisesti kilpailua kannustetaan mahdollisimman nopeasti ja strategiana, strategiana ei ole hyvä, jos hintakatot ovat niin alhaisia, että kolmannet osapuolet, siis uudet pelurit, eivät pääsisi markkinoille. Toisaalta ja tässä on se tasapaino. Näitä kattoja ei voida asettaa niin korkealle, että niistä ei olisi suojaa kuluttajille. Ja tämän tasapainon löytäminen on hyvin hankalaa, eikä ole mitään matemaattista kaavaa, jolla tähän päästäisiin. Ja tästä syystä sympatisoimme komissiota, mutta kuitenkin Berekkinä me sanoisimme, että tämä tasapaino tulisi löytää hieman eri tavalla, eh, jotta nämä katot olisivat hieman alhaisempia kuin mitä komissio on ehdottanut vuodesta 2014 eteenpäin. Meidän mielestämme 200 prosentin vähittäismarginaali, joka tarkoittaisi sitä, että tämä eh, katto eh, olisi korkeintaan kolminkertainen tukka, kattoon verrattuna. Silloin saataisiin aikaan kilpailu ja uudet pelurit pääsisivät kentälle. Ja kun tilanne kehittyy, niin kuluttajat meidän mielestämme, no tietenkin koska tämä hintakatto olisi alhainen, niin kuluttajia suojeltaisiin. Jos otetaan kaikki epävarmuudet huomioon ja se, kuinka pitkään äh, kauan aikaa asetuksen laatimiseen menee, niin meidän mielestämme tarkistaminen, siis se, jota komissio ehdottaa vuodelle 2015, sen tulisi olla perusteellinen strategian tarkastelun vaihe ja tuolloin tulisi uudelleen arvioida useitakin asioita. Ensinnäkin se, missä määrin markkinavoimat saivatko ne potkua rakenteellisista toimista, oliko niillä vaikutuksia hintoihin kaikille kuluttajille, ei ainoastaan niille, jotka matkustavat usein. Toiseksi, missä määrin odotukset hinnoista toteutuivat. Kymmenen vuotta on hyvin pitkä aika tällaisten sääntelykuilujen umpeen kuromiseen, erityisesti mitä mobiilipalveluihin tulee. Ja sääntely me teemme markkinatarkkailuja joka toinen kolmas vuosi juuri tästä syystä. Ja kolmanneksi täytyy arvioida sitä, pitääkö näistä hintakatoista pitää kiinni, mikä niiden taso on, mikä on vähintäisiä tukkukattojen välinen suhde. Näitä täytyy tarkastella. Ja sitten lopuksi, hyvät naiset ja herrat, haluaisin puhua asiasta, joka ei varsinaisesti ole komission ehdotuksessa, mutta joka meidän mielestämme on erittäin tärkeä. Me haluaisimme puhua sen puolesta, että tähän ehdotukseen otettaisiin mukaan eräs asia, joka impoa, im, IMKOakin kiinnostaa. Siis ne keinot, jotka otettiin käyttöön vuonna 2010 data verkkovierailussa, ne tulisi ulottaa Euroopan unionin ulkopuolellekin. Tietenkin tekninen puoli on monimutkainen. Ne toimet, joita, jotka tuolloin otettiin käyttöön, ne ovat poistaneet ne kauhutarinat, joka turisteja on joskus odottanut, kun he ovat palanneet lomalta kotimaahansa. Mutta edelleen tällaista tapahtuu silloin, kun matkustaan EUn ulkomailla, koska silloin ei ole mitään juridisia suojakeinoja. Olemme iloisia siitä, että tietyt operaattorit ovat jo ottaneet vapaaehtoisesti erinäisiä toimia käyttöön. Me uskomme siihen, että tästä voitaisiin, tämä voitaisiin hoitaa suht nopeasti ja tätä voitaisiin myöskin edistää sanomalla, että se on sisämarkkinakeino ja sitä voisivat edistää sellaiset yritykset, joilla on päämaja Euroopassa. Lopuksi, hyvät naiset ja herrat, komissio meidän mielestämme on tehnyt mielenkiintoisen ehdotuksen komission ja Berekin kannalta on äärimmäisen tärkeää, että kaikkien kuluttajien edut otetaan huomioon, ne jotka käyttävät paljon, keskipaljon tai vähän. Meillä on tiettyjä ehdotuksia, jotka meidän mielestämme tulevat vahvistamaan tätä ehdotusta entisestään. Me olemme sitoutuneita hakemaan näitä rakenteellisia ratkaisuja ja näiden tulisi ollakin tulevina viikkoina keskustelun ytimessä. Me haluamme myöskin kannustaa kilpailun kansainvälisillä verkkovierailulla markkinoilla. Tässä täytyy keskustella komission, teollisuuden ja muiden tahojen kanssa. Mutta siihen saakka, kun rakenteellisten ratkaisujen kautta saadaan muutoksia aikaan, niin niin kauan pitää täytyy pitää kiinni vähittäishinta katoista. Me Berekkinä olemme sitoutuneita siihen, että me tarjoamme eh, teknistä apua, jos te sitä tarvitsette tulevien kuukausien keskustelussa. Well, thank you very much indeed, uh, for a very clear and very comprehensive... Kiitoksia keskeisestä kattavasta johdannosta. Nyt varmastikin hyvät naiset ja herrat ymmärrätte, miksi oli näin tärkeää kutsua Berg paikalle ja tietenkin johdatte myös Alankomaiden sääntelyviranomaista samoin kuin Berekki. Nyt meillä on puolisen tuntia kysymyksiä, vaan haluaisin mainita myös komissionkin työryhmä on täällä paikalla, herra Televa, joka on läsnä, joka aikaisemmin esitteli vaikutusten arvioinnin aikaisemmin. Jos aikaa jää, niin jos hän haluaa, hän voi myös kommentoida, mutta hän on varmasti kuullut tämän aikaisemminkin, mutta ehkäpä hän haluaa lisätä jotakin tähän ehdotukseen. Ja viimeisestä ehdotuksesta olemme erittäin kiinnostuneita koskien näitä verkkovierailukattoja EUn ulkopuolella, koska juuri tämä valiokunta kehitteli ehdotuksen hintarajoituksille datakatoissa yhteistyössä siis sisämarkkinan komitean kanssa. Herra, tuntee erittäin hyvin tämän kun antaa tietoa kuluttajille teksti viestien muodossa, kun he menevät ulkomaille. Toivottavasti tätä innovoivaa lähestymistapaa voidaan jatkaa eteenpäinkin. Sitten on teknisempiä rakenteellisia kysymyksiä ja teollisuusvaliokuntaa kiinnostaa tämä aivan erityisesti ja varmasti tulemme kommentoimaan tätäkin aspektia myöhemmin. Sitten teidän vuoronne, hyvät kollegat. Rova Tyn ensin. Hän edustaa esittelijämme Rova Korholaa. Mm, thank you very much. Kiitoksia. Mrs. Korhola regrets. Rova Korhola pahoittelee, että ei voinut tulla tänään paikalle, mutta hän oli muita velvoitteita, joihin hän oli sitoutunut jo kauan sitten ja hän joutui jäämään nyt Suomeen. Haluaisin lukea muutamia kohtia hänen tekstistään ja keskustelin myös hänen kanssaan ja näistä koosta hän toteaa seuraavaa. Verkkovierailu on todellakin tärkeä kiinnostava kysymys, joka liittyy yhä suurempaan määrään kuluttajia ja yrityksiä Euroopassa. Ja samoin kuin analyysit osoittavat, aikaisemmat asetukset ja sääntelyt saavat aikaan huomattavaa parannusta. Kuitenkin markkinat vielä eivät ole huomattavasti muuttuneet varmistaakseen pysyvän ratkaisun verkkovierailuhinnoittelun. Sitten älypuhelimet, uudet sovellukset, mihin se käytetään, ja aivan uudet yritysmallit, jotka liittyvät näihin ja kasvavat ja kehittyvät varsin nopeasti. Siksi meidän pitää myös toimia nopeasti, että luodaan puitteet, jossa kilpailu tuo alas näitä verkkovierailuhintoja. Ja Rova Korhola on vakuuttunut siitä, että saamme hyvää keskustelua aikaan parlamentissa asiasta. Kuitenkin hän haluaisi myös muistuttaa tässä yhteydessä siitä, kuinka tärkeää on vielä työn loppuun aika lyhyessä aikarajoissa, jotta saataisiin aikaan sopimus mahdollisesti jo ensimmäisessä käsittelyssä. Ja jos voi nyt kysyä pari kysymystä Nämä ovat tietysti varsin mielenkiintoisia ehdotuksia, mutta minä haluaisin ottaa esille sen, että vähit, dataverkkovierailu hinnat vähittäispuolella ovat liian korkeita. Vähittäiskatto on noin 300 prosenttia tukkuhinnasta. Olemme kaikki samaa mieltä, että tämä on aivan liian suuri summa. Kansallisilla markkinoilla kyse on 30-40 prosenttiin, ja tässä on kyllä tarpeeksi tilaa kilpailulle tässäkin marginaali yhteydessä. Sitten vielä toinen asia. Olen todellakin sitä mieltä, että meidän pitäisi olla erittäin varovaisia ennen kuin nostetaan näitä hintakattoja pois. Ja meidän, me tarvitsemme enemmän aikaa nähdä, miten markkinat reagoivat. Nyt on vielä liian aikaista. Sitten kipeästi tarvitsemme oikeanlaista poliittista viestiä, että voimme kertoa eurooppalaisille kansalaisille kuluttajille Eh, jos he joutuvat matkustamaan työn tai loman takia, he eivät maksa huomattavasti enempää kuin tavallistikin maksavat puhelinpalveluistaan kotona. Pääviesti ei ole se, että soitetaan, käytetään netään tekstiviestiä, että se pitäisi olla vain äärimmäisen halpaa, mutta ei siinä mitään valta, valtaisaa eroakaan saa olla, mitä tulee kustannuksiin, koska ihmiset ovat yksinkertaisesti vain ylittäneet rajan rajoja ei tavallaan pitäisi enää olla olemassakaan. Tämän takia äh, tämä katto on tällainen rakenteellinen väline. As a dual solution, Kaksoisvaihtoehto ei ole tyydyttävä. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne tässä yhteydessä, mutta ehkä meidän pitäisi tarkastella muitakin poliittisia toimintavaihtoehtoja, kuten että voitaisiin verkkovedolla ihan niin kuin kotonakin. Tämä maksaa sitä, tarkoittaa, että maksetaan kansallinen tariffi plus kustannuksiin liittyvä erä, joka ei ole kovinkaan korkea. Se on aika pieni summa. Tämä vaihtoehto on kaikkein lähimpänä digitaalisen esityslistan tavoitteita. Ehkä komissio tai Euroopan parlamentin toimintayksikkö voisi tilata sopim- äh, tutkimuksen, sitä meillähän ei ole mitään tutkimusta siitä, miten tämä vaikuttaa markkinoihin, koska vaikutusar- vaikutusten arvioinnissa Tätä kuvataan lyhyesti aika pinnallisesti. En löytänyt oikein mitään kovin vakavissaan otettavaa tutkimustausta, Ehkä puolisen sivua löytyi. Kun taas eriyttämistä selitettiin varsin perustavalla tavalla, perustavan mm, laatuisella tavalla. Joten kysymykseni kuuluu, mikä olisi Berekin asenne tästä vaihtoehdosta, että voitaisiin verkkoverolla ihan, kuin, ihan samoin kuin kotimaassakin. Kiitos. Kiitos. Herra Tarabella ei ole paikalla. En tiedä, haluaako joku SD-ryhmästä myöhemmin reagoida, mutta herra Kloisman kyllä on paikalla, joten nyt hän voi kommentoida. Kiitoksia. Haluaisin yhtyä siihen, mitä kollega äsken mainitsi. Eli ettei tämä ole kovinkaan e, e, helppoa löytää edellytyksiä e, tällaiselle mobiilinumerolle kytkeä se sitten jonnekin ulkomailla olevan palvelimen, että et, et sillä saa, saavutettaisiin edulliset verkkovierailuhinnat. No, myöskin vaihtoehto, että, että, että otetaan kustannukset ja siirretään ne sitten tälle kotimaan operaattorin tasolle, mutta ei sitäkään voida valvoa sitten. Eli me täytyy aika kriittisiä esityksen suuntaan, että kun totesitte, että tämä olisi yksinkertainen tekninen toimenpide, ei, eipä ole, en usko. Jos tähän nyt tarvitaan pari-kolme vuotta tämän Eh, tekniikan uusimiseen täytyy olla vaihtoehtoja, eli että mennä miet, keskustella, että onko vaihtoehtoja, ei siitä pidä keskustella, vaan siitä, että, että, että minkälaisia vaihtoehtoja me voisimme sitten ottaa käyttöön, jos ajatellaan tätä tietoon, datasiirrossa, tiedon määrästä kyseessä on muustakin kuin pelkästään puheluista. Tässähän on nyt tulevat jo internetin kautta tapahtuvat tiedonsiirrot kysymykseen, ja sieltä nämä ongelmat myöskin sitten sikevät ja niistä kustannuksista. Thank you very much. Um, Mr. Engström. Kiitoksia, herra Engström. Thank you. Uh... Well, I, uh, first of all, I basically have to agree. Kiitos. Olen ihan yhtä mieltä kuin edeltäjät puolta. Toki me tähän sääntelyä tarvitsemme, se on selvä juttu. Ja on sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta myöskin erittäin tärkeää, mutta, mutta, mutta tämä, tämä kaikki nyt noin rakenteellisesti vaikuttaa aika, aika hankalalta ja monimutkaiselta noin päällisin puolin. Mutta ok, epäilevällä kannalla olen. Minä olen kumminkin sitä mieltä, että tämä ää, hintakatto on kaikkein tärkein ja nimenomaan tukku, tukkuhintakatto, joka mahdollistaa sitten toimijoiden tulon mark, markkinoille. Ja sitten tietenkin meillä pitää olla sopiva vähittäismyyntikatto niin, että, että voimme varmistaa tässä, tästä, näistä koituvien hyötyjen kilahtavan sitten kuluttajan pussiin. niin on ystäviä, jotka ovat toimineet suurten teleoperaattoreiden leivissä. Yhden giga, ensimmäisen, ensimmäinen pointtini. Puhutaan nyt, jo, jo, lakataan puhumasta mega, megabaiteista, niin siinä on liikaa, liikaa nollia. Gigat ovat jo paljon tämän enemmän tätä, tätä päivää, puoli, ehkä eh, puoli gigaa. No niin, kuitenkin. Eli siis sen yhden gigan eh, tuotantokustannukset ovat alle, alle euron, alle euron, alle dollarin. Eli siis eh, sanotaan, että 10 euron tuk- tukukatto on aivan hyvin kohtuullinen, mistä sitten operaattorille jäisi ihan kunnon kelpokate. kate koko tämä ase, ase, asetuksen ideahan on, on luoda toimivat sisämarkkinat, jos, jonka, jonka sillä ihmiset näitä älypuhelimensa sitten käyttävät reippaasti. Ei hän tarvitse miettiä niitä kustannuksia koko ajan. Eli näin sitten telekomoperaattorien täytyy sijoittaa uuteen, äh, uuteen uuteen infrastruktuuriin ja näin, mutta siis jos tuotantokustannukset, gigan tuotantokustannus on, on euron, niin kyllä 10 euron kuttuhinta, tukkuhinta äh, tuntuu todellakin kohtuulliselta. Jos tähän äh, äh, kysymys loppuun muotoilla, voisin vaikka puhua, kysyä, mitä mieltä te olette näistä esittämistäni niin kattoarvioista. Ennen kuin muut tässä puhuvat. Ehkä haluaisin itse oman ryhmän nimissä puhua hiukan. Ensinnä haluan vain tarttua siihen seikkaan, jonka vahvastatte esille lopussa koskien ratkaisua, jolla autetaan ihmisiä verkkovierailemaan Euroopan ulkopuolisen eurooppalaiskulttuurisen kulttuurisen kysymys omasta puolestani tämä kyllä on asia, jota meidän pitäisi tästä valiokunnasta ehdottaa, jos kaikki ovat samaa mieltä. Uskon, että se olisi varsin sitten se tosi huomattavaa lisäarvoa kuluttajille ja laskisi ehkä verkkoverohintoja muuallakin. Sitten näihin yleisempiin kohtiin, joita esititte. Olen samaa mieltä lähestymistavasta, jonka olette valinneet, koska mielestäni rakenteelliset toimet, niitä ei ole kunnolla kehitelty ja analysoitu siinä määrin, kun olisi pitänyt ja varmaan siihen menee nyt vielä enemmän aikaa. En usko, että meidän tehtävänämme on antaa lupaa teknologian käytölle, mutta meillä pitää olla pidempi ajanjakso hintavalvonnoille, jotka pitää sitten aina kunnolla arvioida, jotta voidaan päättää investoinneista. Te olette lähempänä markkinoita ja siksi teidän ehdotuksenne tässä, jotka joissakin tapauksissa antavat yrityksille operaattoreille vähän vähemmän marginaalia kuin komission ehdotuksessa ja ehkä olemme pikemminkin tässä teidän rinnallanne. Ja oletan, että tämä on yleensäkin parlamentissa vallitseva kanta. Mitä tulee datakysymyksiin, tällä hetkellä on mielestäni kiinnostavaa se, että itse asiassa on joukko dataa joita on tarjolla erityisesti yleiseurooppalaiselta pohjalta – mitä tulee datan käyttöön. Tämä tuntuu varsin houkuttelevalta ajatellen kuluttajia ja ihmisiä, ja tiedän, että kollegani jo ostavat tällaisia palveluita. Tällaiset eurooppala- yleiseurooppalaiset datapalvelut ovat jo olemassa, ja ne päätyvät ehkä ihmisille, joilla on enemmän kuin yksi väline, ehkä joku iPad, jonka kautta pääsevät paikallisverkkoon. Ja oletan, että tästä tulee yhä yleisempää joka tapauksessa, koska matkaviestintälaitteista tulee tärkeä kehitystrendi ja ne tulevat sitten uudelleen muokkaamaan markkinatilannetta. Ja sitten pitää myös, myös muistaa se, että oikeastaan aika monet pitävät siitä, että heillä on kiinteät kustannukset dataohjelmistaan jossakin tapauksessa. He haluaisivat rajattoman pääsyn dataan ja tätä on ehkä vaikeampi hinnoitella. Meidän täytyy varmistaa se, että sääntely ei estä operaattorin mahdollisuuksia tarjota yksilöllisiä ratkaisumalleja ja paketteja, paketteja asiakkailleen. Tämä ei myöskään ole meidän tehtävämme. Meidän pitää varmistaa, että kilpailua rohkaistaan ja näitä hintakattoja on käytössä ennen kuin ratkaisu löytyy ja rohkaisemme innovointiin. Olen samaa mieltä siitä, että, että olette hiukan varovainen näiden kaksi nais kansainvälisen matkaviestintilajan tunnuksen suhteen. Me jo nyt näemme operaattorin tarjoavan tällaista omalta suuntaan, joustavat sitten tukkupalveluita. Tällaista on jo esillä. Sitten teillä on mielenkiintoisia lisäajatuksia täällä myös siitä, miten ihmiset ehkä voisivat ostaa äh, verkkoveron mahdollisuuksia ihan niin kuin ostan mm, nettipalvelta, jos ei ole vapaata wifiä hotellissa, he voivat sitten tavallaan ulkoisen toimen kautta voit maksaa, loka, maksaa internetin pääsystä. Ratkaisut, jotka tässä ovat, eivät ole ainoita ratkaisuja. Siksi meidän pitäisi olla äärimmäisen varovaisia, että me liian tarkkaan sääntele yhtään mitään ja määrää mitään. Ja loppukommenttini vielä. Olen todella, minulla on sellainen tuntemus, että tämän verkkoveropaketin yhteydessä Ihmiset ovat todellakin kiinnostuneet paljon enemmän tästä asiasta. Matkaviestinnän tarjo- palvelujen tarjoajat ymmärtävät selvästi, että tarvitaan rakenteellisia ratkaisuja. He tietävät, että tästä tulee olemaan tällainen siirtymävaihe, eikä mitään perus teitä tälle ole. Ja nyt sitten yksityiskohtainen tieto, jota voimme antaa kuluttajalle, on ratkaisevan tärkeä. Meidän tehtävämme on tarkastella jotakin muita paketin aspekteja, ja miten tietoa annetaan kuluttajille sen, kun he siirtyvät ulkomaille, erityisesti tulee datan käyttöön, toimiiko tämä hyvin, onko muita vaatimuksia, jotka pitää ottaa huomioon kuluttajan kannalta, jotta tästä paketista tulee todellakin kuluttajiin keskittyvä paketti ja samalla varmistetaan se, että kuluttajat hyötyvät uusista innovaatioista ja teknologioista. Tässä minun puheenvuoroni. Sitten, jos joku vielä haluaa puhua, Rova Gebhardt haluaa ainakin, herra Campus, herra Dion, Oletteko te varjoesittelijä? Unohdin tässä teidät, suokaa anteeksi. Mutta ehkä salitte, että Rova Gebhardt puhuu ensin. Sitten on teidän vuoronne. Evelyn. Ja, eh, Kiitoksia. Tässä on nyt sanottu aika paljon sellaista, enkä lähde toista, toistamaan. Haluan eh, pari asiaa kysyä. Nämä eh, virtuaaliset rakenteet, jotka mainitsitte, sitä haluaisin vielä täsmentää, niin kuin Malcolm äsken viittasi. Meillä on hankaluuksia aina, kun jätämme tämän reaalitalouden taaksemme rahoitusmarkkinoilta. On ikäviä esimerkkejä siitä, mitä, mitä siinä, siinä tapahtuu kenties sen voisitte hiukan valaista tätä vielä, mitä tässä oikein ajatte takaa tämän, kun näitä, kun ajatellaan näitä äh, tukkutuotteita, joita sitten voitaisiin äh, myydä rajat ylittävällä tavalla. Äh, onkohan tässä kenties nyt sitten rivien välistä löydettävissä uusien rahantekomarkkinoiden avaaminen eikä niinkään kuluttajan etujen turvaaminen. No ja sitten toinen kysymys, joka ei, joka ei ole, jota en ole kuullut vielä kenenkään mainitsevan Eli siis näinä vuosina, kun olemme tätä keskustelua käyneet, olemme puhuttu yrittäjien omasta vastuusta. E, ne, ainakin e, sellaisten, jotka ainakin Euroopan laajuisesti, mutta jopa jopa maailmanlaajuisesti toimivat. Nythän ne ovat e, lähinnä toimivat niin kuin he olisivat jotain tällaisia kansallisia yksiköitä. Korea de Campos tämä totesi äsken esimerkiksi, hänellä on sopimus äh, portugalilaisen yrityksen kanssa, äh, minulla saman yrityksen kanssa Saksassa ja täällä äh, Bel- Belgiassa käytämme sitä puheluja, ja vaikka meillä tämä on samasta firmasta kysymys, ja me joudumme kumminkin sitten samat verkkovierailumaksut vielä korotettuina maksamaan, kun keskenämme soittelemme täällä se, jos kyseessä olisi eri firma, niin ok, sen toisi vähän paremmin nieltävissä, mutta kun kysymys on itse asiassa samasta operaattorista, minusta siitä ei, se ei ole puolustettavissa, se on pelkkää rahan tekoa. Käytetään tätä hyväksi, käytetään muka kansallista statusta ajattelet, että, että tätä tarkasteltaisiin paitsi valtiollisen vastuun äh, hallintoviranomaisten sääntelyn kautta, myöskin äh, operaattorien oman vastuunkannon kautta. That's true. each of you... Totta, koska jokaisella on oma tili omassa maassa, omalla valuutalla ja omalla paketilla. Korea de Campos äh, sen perhepaketti on ehkä erilainen kuin teidän. Sitten herra de Jong, Ik moet mij ook verontschuldigen, want ik weet zelf ook niet. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi. En nyt tiedä, olenko varjoesittelijä vai en, koska kysymys on, kyse on siirtymäkaudesta Guen välillä. Ja jos otetaan huomioon Rova Svenssonin tilanne ja ne vaikeudet, joita Guessa on viime aikoina on ollut. Eli koetan työstää tätä nyt sihteeristön kanssa, jotta tietäisimme, kuka täällä varjoesittelijä oikeastaan on. Mutta tämä nyt on aihe, joka tulee pysymään mielessäni lähitulevaisuudessakin ja olen hyvin samaa mieltä siitä, mitä Ruotun aikaisemmin sanoi. On itse asiassa aika outoa, jos on kotoisin Alankomaista ja tulee Brysseliin, ylittää rajan niin välimatka ei nyt ole kovin kummoinen. No esimerkiksi Maastrichtista, jos on kotoisin, jos tarkastelee näitä tariffeja ja hintoja, niin näyttää aika oudolta, että joutuu maksumaan kuitenkin niin paljon. Ja kuitenkaan maanteitellisesti ei ole kaukana, mutta siinä välissä on raja. Meidän täytyy tarkastella tätä käytössä olevien tariffien suhteen. Meidän täytyy tarkastella EUta ja koko Eurooppaa tässä yhteydessä. Ehkä loppujen lopuksi päädymme puhumaan yhdestä yksittäisestä tariffista yli rajojen. Sitten markkinoiden luonne palvelujen kohdalla. No, on puhuttu näistä hintakatoista. Komissio on tehnyt erittäin hyvää työtä. Jokainen Euroopan unionissa voi olla kiitollinen siitä, että komissio näin on tehnyt. Mutta komissio ei kuitenkaan vielä ole päässyt siihen vaiheeseen, että voitaisiin puhua kilpailukykyisistä markkinoista, enkä ole varma, tulemmeko koskaan samakaan aikaan todellista kilpailua ja tasaista pelikenttää kaikille. Ja sitten vielä lopuksi kuluttajan eduista. Jos on yksi sektori, jolla kuluttajien on hyvin hankala tehdä tietoon perustuvia valintoja, tällainen ala nimenomaan on televiestintä ja verkkovierailut, koska periaatteessa siis on pakko hakea asiantuntija-apua. Eikö tähän voitaisi saada parempaa läpinäkyvyyttä? On tehty ehdotus siitä, että tehtäisiin tällainen eriyttäminen kotimaan käytön ja verkkovierailun välillä. No sitten tietenkin saattaa käydä niin, että tilanne ei yksinkertaistunut, vaan kaksinkertaistui kaksin verroin. Eli kuluttajilla täytyisi olla erilaisia vaihtoehtoja itse tavallisena kuluttajana olen todennut, kun olen pyrkinyt saamaan näitä palveluja, niin on hyvin hankalaa toimia kansallisten rajojen ulkopuolella. On kaikenlaisia sopimuksia tarjolla. Minulla on niin, itse asiassa olen perustanut yrityksen. Olen siis itsenäinen ammatinharjoittaja. Ja on mielenkiintoista tarkastella, mitä eroja tästä sitten saadaan aikaiseksi, jos siis on olemassa itsenäisen ammatinharjoittajan status. Thank you very much. Kiitoksia. Niin mehän olemme tehneet paljon työtä yleispalvelupaketin yhteydessä ja sopimusten avoimuudesta. Ja teidän pitäisi varmastikin tavata herra Fontaine tässä kokouksen jälkeen, koska tämä ainoa hollantilainen jäsen tänään. Jos voisitte puhua aika lyhyesti, kollegat, herra Kampus, Ryle, Schwab, onko vielä muita? Herra Rovasaldemosa. No niin, kymmenen minuuttia vain jäljellä, joten pyytäisin aika lyhyesti esittämään kommentit. Herra Kampus. Kun englantia tällä kertaa ymmärrän kyllä varsin hyvin, että epävakailla markkinatilannella eh, hintakatto voi olla tärkeä tekijä. Näytti paljon etuja, se mennään heti korkeammalle tasolle. katon sisällä. Ja tämä on tilanne, mikä on epäreilu, koska tehän ymmärrätte, että yksi kaikkein suosituimmista asioista oli verkkovierailupäätös 2004 Euroopan parissa. Ja ihmiset odottavat, että lisää vielä tapahtuu tällä saralla. Te otitte esille tekniset, rakenteelliset ratkaisut, niitä on vaikea tehdä, mutta jos markkinat markkinaosuudet tavallaan jo täyttyvät. Tulokkaita, uusia tulokkaita on tässä vaiheessa aika vähän. Miksi ei ole sellaista aikarajaa hintakatoille, johon liittyy tällaiset kiinteät mm, määräaikaiset sopimukset? Vieläkin, jos on teknisiä ongelmia, niin vielä pidämme kiinni hintakatoista. Kuitenkin Tämä on tavallaan laskeva trendi johtuen olemassa olevista marginaalista. Jokainen kuluttaja tietää heti alusta lähtien, että sopimus voidaan purkaa varsin helposti ja yritykset tietävät, että sopimukset muuttuvat välttämättä. Ymmärrän, että tämä tätä voitaisiin arvostella, mutta kuitenkin se hyödyttäisi vahvasti kuluttajia. En tietysti ehkä tunne kaikkia teknisiä ongelmia, joita tähän liittyy, liittyy, liittyy mutta haluaisin teiltä tähän mielipiteen. Um, I think Mrs. Schaldemoser was next. Schaldemoser taisi olla seuraava. Ja sitten um, unohdin vielä herra Gratza Beltin, herra Schwab, Rova Ryle. Tack för det, herr Formen. Jag ska nog göra det kort. Kiitos. Jag vill säga, jag syns att det... Kiitos puheenjohtaja. Voin esittää asiani lyhyesti. Mielestäni on hyvin tärkeää, että kun työstämme tätä komission ehdotusta, meidän täytyy painottaa hyvin selvästi sitä, että meidän tavoitteemme on saada aikaan hintaeroja sisämarkkinoille. Me puhumme yhtenäismarkkinoista ja tämä tulisi heijastua verkkovierailuhintoihin. Meidän täytyy painottaa tätä paljon voimallisemmin kun me puhumme hintakatoista yrity, ja siitä, että yritysten täytyisi pystyä tienaamaan rahaa, niin me olemme nyt näkemässä täysin päinvastaista. Me olemme näkemässä näitä suuria hintaeroja, eli meidän täytyy painottaa sitä, että tällaisia eroja ei täy, tulisi olla olemassa sen takia, että ihminen asuu jossakin muualla. Edelleen on esimerkkejä ihmisistä, jotka asuvat raja-alueilla, esimerkiksi Tanskan ja Saksan välisellä rajalla. Ihmiset saavat valtavia puhelinlaskuja, koska he eivät ole tietoisia siitä, että he ovat verkkovierailussa silloin, kun he käyttävät kännykkäänsä. Meidän täytyy varmistaa se, että ihmiset eivät saa tällaisia järkyttäviä puhelinlaskuja täysin epäoikeutetusta syistä. Tähän täytyy löytää joku tekninen ratkaisu ja haluaisin tietää, onko teillä ratkaisuja tähän tilanteeseen. Uh, thank you very much. Uh, thank you, Mr. Fontaine, uh, for your presentation. Se herra Fontaine, teidän puheenvuorostanne, jos joku asia ymmärretään digitaalimarkkinoista, no, niin tämä asia on kyllä verkkovierailuhinnat. Olen vain hiukan huolestunut teidän varsin suorasta tavasta tarkastella hintakattoja, koska tämä on kuitenkin keino suojella vähittäispuolella kuluttajia. Avoimuus, valinnanvapaus, valit, vapaus valita operaattorinsa on paras tapa suojella kuluttajia. Näin voidaan todellakin avata markkinat kilpailulle ja antaa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Mielestäni meidän pitäisi hiukan vähemmän säädellä asioita ylhäältä alaspäin ja nyt jos otetaan käyttöön rakenteelliset toimet vuonna 14 vasta, se on varsin kaukana tulevaisuudessa. Ihmiset haluavat valinnanvaraa, vähemmän kustannuksia nyt, eikä viiden vuoden päästä. Joten mielestäni meidän pitää löytää oikea tasapaino sen välillä, että pikkuhiljaa poistetaan vähittäishintakatot, mutta avataan myös markkinat ja luotetaan siihen, että innovointia syntyy kilpailun kautta, niin kuin Malcolm sanoi, ja jos pidetään vähittäishintakatot, se estää markkinavoimien luoda matalat hinnat ja vapan valinnanvapautta. Tämä on tällainen umpikuja tilanne. Haluan todellakin teiltä näkemyksiä tästä asiasta. Um, then I think, um, Mr. Herra Schwab taisi olla seuraavaksi vuorossa. Vielen Dank auch von meiner Seite für Ihre Präsentation. Ich... Kiitos ja kiitokset herra Fontainille esityksestä. No, tässä istun Korea de Camposin ja Koratsa Pildin välillä ja mielipiteenikin on asettu heidän välimaastoon, kun puhutaan vähittyys- ja tukkusektorista, niin haluaisin tietää, miksi on olemassa näin suuria eroja eikö meillä voisi olla oleman hieman enemmän liikkumatilaa, jotta olisi enemmän kilpailua? Minäkin puhuisin varsin lyhyesti ja puhun myös näistä raja-alueista, mitä olemme nähneet erityisesti Sveitsin raja-alueella on, että matkaviestintäoperaattorit todellakin antavat hyviä palveluita, siis köyhät ihmiset toisella puolella rajaa maksavat sitten kuitenkin verkkovierailumaksuja, ja se on kyllä jonkun verran epäreilua liiketoimintaa, mutta näitä kuitenkin päivittäin tapahtuu, varsinainen ongelma. Ja haluaisin korostaa yhtä asiaa, jonka kollega otti, kollega otti esille, nimittäin liik- äh, toimi, volyymit viestinnässä. Eräs operaattori kysyi minulta, mitä tapahtuisi, jos on yhteys päivittäismaksujen volyymin välillä, mitä sitten tapahtuu. Jos, voidaan sanoa, jos 15 megabittia on raja, se riittää, että voi ladata kaikki sähköpostinsa, varsinkin kun niihin liittyy niin paljon muistia. Ehkä pitäisi olla jonkinlainen paketti myös vähittäispuolelle, ja volyymikysymys kyllä pitäisi ottaa myös huomioon. Ei oikein nyt kuulu ihan tähän ehdotukseen. Rova Koratsa Bild hoitaa tätä työtä vähittäispuolella. Ehkä voimme tähänkin kysymykseen vielä tarttua. Kiitoksia tästä eloisesta keskustelusta. Ja nyt pyytäisin Chris Fontainia kommentoimaan näitä kysymyksiä tässä, tässä lopuksi. I try to go, I mean obviously I can... No pyrin tietenkin. I'm sure you may be willing to take other questions by, in writing later if you... I'll be happy to, uh, Chairman, but I'll try... Oikein mielelläni puheenjohtaja, mutta pyrin nyt käymään läpi suurimman osan kysymyksistä ja jos uh, tämä menee vaikeasti, niin sitten Jim Nimlet voi auttaa minua. Rouva Tuun, kilpailu tuo hintoja alas, kyllä. Tämä on meidän tehtävämme ja tähän me uskomme Berekissä. Vähittäishinnat ovat liian korkeita, siitä olemme samaa mieltä ja tämä on kertomuksenkin toteamus. Se mitä te ehdotitte aloite liittyi siihen, miksi marginaalit kotimaassa, miksi niitä ei voisi siirtää verkkovierailuun. No, tietenkin kustannuksissa on jonkinlaista eroa, mutta sitten toisaalta me haluaisimme mahdollisimman paljon kilpailua aikaiseksi, eli täytyisi olla jonkinlainen korrelointi tämän kustannuksen ja kotimaamarkkinoiden välillä. Eli liikkumavaraa on, mutta olemme samaa mieltä tavoitteista, että hintojen täytyy laskea mahdollisimman pian. Kreutzmann kritiikki rakenteellisista ratkaisuista. Tästä olemme samaa mieltä, mekin olemme hieman epäröiviä. Me olemme monesta asiasta samaa mieltä ja tässä palaamme siihen, mistä monissa kysymyksissä puhuttiin. Hintojen sääntely ei voi olla loputonta. Se ei ole toivottavaa, eli seuraavan 10-20 vuoden aikana hintoja ei tule säännellä. Me tietenkin pyrimme pois hintasääntelystä. Me haluamme normaalit markkinat, mutta tässä tilanteessa me emme ole vielä. Ja voimme vain keskustella siitä, kuinka nopeasti ja millä tavalla päästään kohti normaaleja markkinoita, koska loppujen lopuksi tavoitteena on normaalit markkinat. Ei kukaan ole ehdottanut, että kaikkialla hintojen täytyisi olla täysin samat. Tähänhän kuuluisi olettamus siitä, että hintasääntely olisi ikuista. En ole poliitikko, mutta en usko, että tästä olisi mitään hyötyä. Engström, hän epäili näitä rakenteellisia ratkaisuja. No, monet tukevat tehtyjä ehdotuksia. Te esititte kysymyksen äh, tukku datan hintatasosta. Ja tästä ehkä herra Niblet voisi vastata. Jim. In general, um, I think it's fair to say that the... Uh, Yleisesti ottaen voidaan todeta, että, että komission ehdotus näistä hintakatoista perustuivat Berekin analyysiin, eli, eli, eli Eli meistä nyt olisi aika lapsellista ruveta tästä nyt sitten kättä vääntämään. No mitä tähän tukku äh, hintatasoon sitten tulee pari ulottuvuutta, pari seikkaa siinä. Me e-, emme toistaiseksi ole tehneet sel- kattavaa äh, selvitystä äh, datasiirron kustannuksista, kun niitä ei ole säännöty yleisesti kansallisesti, eli siksi ei ole mitään syytä tätä kustannusrakennetta lähteä pohtimaan syvällisemmin sen syvällisemmin, mutta nyt sitten olemme senkin työn käynnistäneet ja tässä alustavien, alustavat havainnot. Eli että eli meillä on, ja, Euroopalla ovat sitten ehkä tarjolla paremmat tällaiset hinta-arvioita, aika lähellä muuten herra Engströmin arvioita täytyy tässä sanoa näin sivuminen sanottuna kustannusmallinnustyö on aika hankalaa kyllä, mutta näiden hintakattojen osalta painotamme sitä, että koko tukku- ja vähittäishintakattojen välinen ero, niin kuin äsken todettiin, komission asettama marginaali on varsin kyllin löyhä mm, ja lavea, jotta, mm, jotta myöskin sitten uudet uusille toimijoille ovi markkinoille voisi aueta. Ja vaikka niitä vähän kavennettaisinkin, niin siltä, äh, siltikin uusia, uusille toimijoille markkinoilla on tilaa. Nykyisessä, nykyisessä, nykyisilläkin hintakatoilla on äh, mahdollisuus toimijoiden, operaattoreiden siis velottaa vähemmän kuin mitä kattohinta sanoo, johon, johon, mihin me heitä myöskin kannustamme. Ja y, y, yksi tapa olisi juuri vauhdittaa tätä hinnannousta olisi uusien toimijoiden tulo markkinoille. Puheenjohtaja on antanut minulle viisi minuuttia aikaa, eli pyydän anteeksi, jos en voi henkilökohtaisesti vastata kysymyksiin, ja voitte ottaa minun yhteyttä kahdenvälisesti, soittaa minulle tai muuten. Puheenjohtaja itse puhui paneurooppalaisista palveluista. Ne todellakin ovat tulossa ja tämä jo osoittaa siihen, että meillä tulee jonkinlaista paneurooppalaisuutta olemaan ö, olemassa jossakin vaiheessa ja on merkki siitä, että se on mahdollista. Rouva Gebhardt, nämä virtuaaliset rakenteet, No, ehkä tämä liittyy siihen tapaan, jolla selitin tämä. Tämä ei ole virtuaalinen ratkaisu, vaan aivan faktinen ratkaisu, jolla leikataan datapalvelujen käyttöä kotimaassa ja muualla. Eli tässä ei ole kysymys mistään kiinteästä hinnasta. Tässä ei siis ole kysymys virtuaalisesta ratkaisusta, vaan aivan äh, faktisesta ratkaisusta. Sen ei tulisi olla liian tekninen, vaan sen tulisi olla helposti toteutettavissa. Kysymys no melkeinpä filosofinen kysymys siitä, onko meillä todelliset markkinat ja onko kilpailu mahdollista. Kyllä, minä uskon siihen, että äh, se on mahdollista, siihen vaaditaan, tarvitaan äh, kypsät markkinat, mutta päämääränä täytyy olla normaalisti toimivat kilpailukykyiset markkinat ja tähän nyt on paremmat mahdollisuudet. Ja Korea Kamposkin puhui siitä, että on kolmansia osapuolia uusia pelureita, jotka ovat valmiita tulemaan markkinoille. Tätä ei tule jättää olemassa olevien operaattorien varaan, koska uudet pelurit aina aiheuttavat lisäpaineita ja lisäkilpailua. Puheenjohtaja on antanut minulle viisi minuuttia Eli break off, but do feel free to contact. Niin pyydän anteeksi, että minä en nyt voi tämän pidempään puhua, mutta ottakaa meihin yhteyttä. Meidän toimistomme on Riikassa ja se avataan siellä ensi keskiviikkona, eli tervetuloa vaan sinne vierailulle. Now you very kindly invited me to... Todellakin kutsuitte minut tulemaan avajaisiin. Tulisin mieleen, mutta en kyllä pääse töiden takia täällä. Kiitän teitä lämpimästi selkeistä vastauksista. Mä olen pahoillani, jos ette saaneet nyt enempää aikaa, mutta meillä on aika tiukka aikataulu. Mutta uskon kuitenkin, että haluamme olla yhteydessä teihin jatkossakin. Ja myös komissio oli erittäin tervetullut. Kuulimme teitä jo aikaisemmin, joten tänään kannatti keskittyä ehkä Berekkiin. Ja sitten jatkossa odotamme mietintä Rova Korholalta. Tiedän, että Rova Työn tulee kertomaan tämän päivän kokouksesta hänelle. En usko, että pitäisi nyt antaa puheenvuoroa loppukommenteille, koska kaikki tärkein on tullut käsitelty ja Rova Korholla sitten kertoo pian aikataulustaan. Niin se tietysti ehkä riippuu myös teollisuusvaliokunnasta. Sehän juuri vasta tänä iltapäivänä mä nim, nime, nimeää esittelen, tai me olemme todellakin esi- edellä asioista. Nyt ehkä suosion osoitukset herra Fonteinelle ja herra Niipetelle. He ansaitsevat sen asiantuntevuudestaan ja näistä kaikista selityksistään. Federica will look after you. I'm sorry I can't. Yeah. going to keep that one. I think he covered most of the points. On, yeah. No, that's Federica's. Uh, yeah, that, I, I gave okay, back his cover. Okay, ladies and gentlemen, can we... Um... Niin, hyvät naiset ja herrat, voidaanko sitten siirtyä äärimmäisen tärkeään lainsäädäntöehdotukseen. Direktiiviehdotus koskien asuntoomaisuutta koskevia luottosopimuksia. Muistaisin teitä vain siitä, että tässä on kyseessä tehostettu yhteistyö teollis- äh, talous- ja rahavaliokunnan kanssa pitäisi saada aikaan hyödyttävä ratkaisu heidän kanssaan tietyillä alueilla, jotka kuuluvat meidän vastuullemme. Äänestykset äänestystulokset löytyvät lopputekstistä. Tätähän tarkoittaa tämä tehostettu yhteistyö toisen valiokunnan kanssa. Herra Kurt Lehner, asiantunteva esittelemme, on paikalla. Hän käsittelee myös kuluttajaluottoja ja tuntee valtavasti tätä alaa. Sitten varjoesittelijä. Sitten herra Besoi, Rova Ryyle on paikalla, herra Fox on paikalla. En ole varma. Herra Dion taisi jo lähteä, mutta herra Savini on kyllä. Herra Peles on paikalla. Hänkin käsittää tätä asiaa. Puheenjohtajavaltion edustajia ei taida vielä paikalla olla. Annan puheenvuoron sitten herra Lehnerille. Jos voisitte lyhyesti esitellä mietintöluonnoksenne, koska nyt on vain 50 minuuttia aikaa. Ja sitten pyydän varjoesittelijöitä kommentoimaan. Herra Lehner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia äh, kovasti äh, puhe, puheenjohtaja. Yritän tässä tähän ti, tiivistää äh, alustavat kommentit on jo käyty läpi. Komission lähestymistapa on erittäin hyvä. Ovat tehneet aika maltillisen ehdotuksen ajatellen tätä muutakin, muitakin tapahtumia, mitä tässä on jotka eivät välttämättä sitten pistä painoa tälle sektorille niinkään paljon. Olen erittäin tietoisesti pitäytynyt näissä puitteissa ja, ja, ja äh, kollegojakin sitten pyytäisin kantaa, jos he näkevätkö he tilanteen saman, samana, ettei ruveta laajentamaan tätä mihinkään äh, koska tässä on, tässä on eri, erilaisia ongelma-alueita ja po, po, po, pohdintoja äh, kuullut ja nähnyt, äh, äh, siitä monenmoista mieltä ollut, pitäisikö tämä johtaa sitä johonkin valkoiseen kirjaan, mutta ilman mitään vaikutusanalyysiä, vaikutusarviointa, kuulemistilaisuuksia, seminaareja, sen sellaisia ei varmaan nyt sitten ihan pystytä toteuttamaan, kun Ekonilla onkin näin aika tiukat aika raamit annettu Täytyy ensinnäkin todeta, että ajatellaan, ei meillä ole esimerkiksi vihreää kirjaa tässä. Siinä olisi paremmin saatu asia ilmaistuksi kuin tällä, tämmöisellä ehdotuksella, mitä pidän kuitenkin sel- hyvänä, että, että yksi ja kaksi alkuperäisestä versiosta otetaan umi huomioon. Ää, ää, tällaisesta, mitä tulee tällaisen direktiivin kattavuuteen ja toimiva alueeseen. Pitäisi todeta, että mikä se ydin nyt sitten on tässä näistä kiinnitysluottokysymyksissä. Eli se pitäisi tässä varmentaa. Tässä täytyy, mitä viitattu, viitattu tähän kulutusluottoihin, se pitäisi heti näkyä tässä tekstin alussa, että tässä, näissä on selkeä ero näiden kahden mukana. Tässä ei, ei voida tällaista integraatiota hyväksyä tai yhteen sopeuttamista. Kysymys, kysymys on jäsenmaiden perusoikeuksista Ranskassa ja Espanjassa tällä eh, eh, kiinnitys- ja kulutusluotot ovat aika kiinteästi toisinsa kytkeytyneitä. Saksassa, äh, Saksassa 99 prosenttia kiinnitysluotoista, niin kuin todetaan, on, on tämmöinen kiinnitys, kiinnitysluotto, se on, Saksassa on tällainen terminologin ero tämän hypoteekin ja kiinnityksen välillä, johon puhuja en sen aio sen paremmin puuttua. Mutta kuitenkin Äh, tässä on, on tällainen äh, äh, siirrettävä vakuus, jonka varrella esimerkiksi voidaan, voidaan, äh, voidaan, voidaan ostaa, ostaa, ostaa vaikka muuta, muutakin vaikkapa auto. Eli, eli tämä kaikki kytkeytyy tähän tämä on, problema, ja haluankin kysyä, että onko nyt sitten, onko, onko tämä asiallista myöskin kulutusluotossa on, on, on nämä katot myöskin määrätty. Eli ajatellaan, että viisi suurinta luottolaitosta sitten luotottaa 10 miljoonaa kukin, siitä tulee 50 miljoonaa tiettyyn, tiettyyn hankkeeseen Eli eh, se sitten menee jo huomattavasti yli ja ohi sen, mitä tavallinen kuluttaja luotottaa, eh, millä tavalla kuluttaja luotottaa omaa toimintaansa. Eli ei sitä nyt sitten voi minusta tähän eh, rinnastaa kaikki poikkeukset, mitä, mitä tähän kulutusluottodirektiiviin laadittiin tai haettiin, pätevät myöskin tähän kiinnitysluottoihin jos sitä ei olla tällä tavalla kiinnitys, koskee myöskin, myöskin siltä osin sitä, että tässä näitä kiinnitysluottojen vakuuksia, jos ei niitä ole kytketty siihen, niin ei ne voivat, eivät ne voi olla sitten samalla tavalla myöskin kytkemättömiä kulutusluottoihin. Tässä on tämmöinen kahden, kahden miljoonan kattoa hahmoteltu. Investointipankkirit ei mitään kuluttajan suojaa edes kaipaa ja mitä sitten tulee rahoitustoiminnan vakuuks, vak, vakauteen. Eh, se on yksi asia. Eh, se on sitten tietenkin säänneltävissä, mutta on mielenkiintoista nähdä, miten tämä eh, järjestyy. Esimerkiksi ajatellaan, että yli, jos yli kahden, minusta yli kahden miljoonan vakuudet tai luotot, luottovakuudet ja luotot tulisi jättää tämän direktiivin ulkopuolelle – Eh, muuten olen ihan punaisena eh, linjana eh, lankana todennut, että, että, että, että kulutusluottomääräykset pätevät. Minusta ei ole oikein hyvä, että, että luotottajat joutuvat nyt sitten kautta Euroopan kahta erilaista sääntelykokonaisuutta noudattamaan, kun periaatteessa samasta asiasta on kysymys niin kuin sanot, tässä on kulutusluottomääräyksissä on, on jo todettu tiettyjä perusasioita, ja niitä kiinnitysluottojen suhteen on ihan suotta ruveta nyt sitten uudelleen muotoilemaan. Tietysti pankkien toimijan, pankkeissa tulisi kuluttajan etujen mukaisesti toimia, se on tietenkin yksi, yksi periaate. Tässä on nyt näissä paperissa tiettyjä käännös, häikkää myöskin. Mutta kysymys on äh, siitä, että, että, äh, että äh, pankin tulisi kuluttajan etujen mukaisesti toimia sanotaan vaikka, että intressit, edut on huomioon, mutta muussa tapauksessa kuluttajien ja pankin, pankin roolit tulevat, tulevat sekoitetuksi ihan suotta piti sanota lyhyesti, että sanoa tämä asia työtä, että nämä, nämä kaikki tämä tukimateriaali on tietysti myöskin kallista. Ajatellaan, ajatellaan näitä ehtoja ja, ja tätä, tätä mainontaa esimerkiksi. Niin E- esimerkiksi, joka lähtee äh, tällä tielle tällaista, tällaista luottoa hankkimaan, hän totta kai hän ymmärtää jo, että hän luulisi ainakin ymmärtävän, että hän sitten menettää omaisuutensa, jos hän pysty maksamaan. Äh, mutta kuitenkin sen pitää olla sitten näissä mainonnassa ja ilmoittelussa mukana informaatio, informaatio äh, lehtisissä ja näissä muut muuten olen näihin kulutusluotto ehtoihin aika pitkälle nojautunut. Eh, <clears throat> tässä, jos ei näin toimita, tämä saattaisi olla tällainen eh, sisämarkkinaeste, miten vaikka pankki eh, toimi Portugalissa, jonka tulisi informoida sitten saksalaista lainanottajaa siitä, miten, miten tuota, nämä ehdot sitten pätevät suhteessa hänen kotimaansa Lykkää tykää, jos hän siinä, siinä onnistuu. Mutta sitten lopuksi, niin kun, samoin kuin tässä kultusluotto, yhte, luottojenkin yhteydessä, ajatellaan tällaisia vaikkapa vakuutuslainoituksia, jossa että tämä pääoma ei ole välttämättä riittävä koko velan kattamiseen, jos tämmöisiä vakuutuksia vakuutuks, vakuudeksi tarjotaan. Täällä lopuksi tämä muotoilu on ollut hiukan monisäikeistä, monimutkaista. Minä olen sitä yksinkertaistanut huomattavasti. Tämä kulutusluottoteksti on jo tarpeeksi kattavaa minun mielestäni valitus ja, muiden mekanismien oikaiseminen on niinkään tarpeen. Jossain tapauksessa asiakas tarvitsee rahansa nopeasti, vaille siellä hymyilee, mutta, mutta ajatellaan tällaisia näitä erilaisia määräaikoja, niitä voitaisiin minusta hiukan lyhentää ja käsittelyä tiivistää sitten tämä äh, lyhennyspolitiikka, sitä on äh, komissio äh, selittänyt minusta yhdeksäs, yhdeksännessä pykälässä ää, kohdassa minusta olisi syytä tavoitella ää, asian koko ää, tai komissio tavoittelee kokonaisharmonisointia, mutta minusta se ei ole oikein, koska sen mailla, sen mailla pitäisi olla oikeus ää, ää, omien olosuhteidensa ja sopimusoikeudellisten perusteensa mukaisesti näitä asioita itse säätää. Täällä, täällä minimiharmonisointi on, on paikallaan. Sitä ei tulisi muuttaa aina, kun jos jäsenmaa avoimuuden nimessä edellyttää enemmän tai perusteellisempaa ennakko, ennakkoinformaatiota, se tulisi tässä minusta sallia ilman muuta. Ja sitten 11 kohta näistä tiedoista koskien erilaisia kustannuksia, vaikkapa vuosikorkoa. Se on hankala. Nykytilanteessa on niin, että, että kaikki takaisin maksettavat lainat, jossa on muuttuva korko, ovat, ovat edullisempia kuin vaikkapa 10 vuoden kiinteällä korolla määrätty, määrätyt lainat normaalisti. Ja minusta näissä ohjeissa tai esitteessä pitäisi antaa tai paljastaa tämmöinen todellinen, todellinen vuos, vuos, vuosikorko. Esimerkiksi vaikka ajatellaan Eh, kymmenen vuoden lainoissa se on aivan eri, eri, erinäköinen, jos ajatellaan, kun, kun sitä verrataan vaikka muuttuva, vaihtuvakorkoisiin lainaan. Se on eh, keskimäärin aina kor, prosentin alempi. Eli minun mielestäni eh, tällainen perusviitekorko pitäisi aina vähintään mainita. Tietenkin siinä on eri käytäntöjä eri maissa ja jossakin tapauksessa vaihtuva korkoinen laina saattaa muodostua sitten kalliimmaksi tietyin edellytyksiin kuin sitten kiinteän koron laina. Entäpä sitten nämä määräykset koskien luotan epäämistä täytyy äh, dokumentoida, äh, olla äh, dokumentoituna, että, että tietyin edellytyksin sitten tällainenkin laina voidaan evätä. Ihan lopuksi haluan vielä puuttua tähän kohtaan 18, joka tarkoittaa, jossa puhutaan lainan lyhennyksistä. Tämä on varmaankin poliittisesti kaikkein kiistanalaisin kohta. En ymmärrä, että näissä muotoiluin ja termein tätä että on esitetty silti. Tässä on paljon väärinkäsityksen varaa. Olen sitä pyrkinyt virtaviimaistamaan esimerkiksi mitä tämä tulee näihin vuosikorko, vuotuisiin korkoihin. Viimeisen osan olen, virkkeen olen kokonaan halunnut pyyhkiä pois koskien näitä kansallisia vaihteluvälejä. Entä sitten mitä tulee näihin delegoituihin säädöksiin, niistä haluan vielä sanoa sen verran, komissio tekee tällaisen nopeita lainsäädäntöehdotuksia, jotka jos ei nyt sitten nopeasti läpi, niin sitten täytyy delegoida. Minusta, minusta, minusta tämä on, on vähän epä, epä, epäilyttävää. No, ei se pelkästään komission byrokraatit ole keksineet, vaan, vaan myöskin että meillä täällä parlamentissa on ollut sormemme pelissä, ja tätä, tähän on pyritty tällaiseen avo, avoimuuteen. Tämä kahden kuukauden määräaika on ihan liian lyhyt tässä, tässä tapauksessa. E, e, e, Ajatellaan, jos on noin sata satoja tällaisia delegoituja säädöksiä, eh, ja onko parlamentillista kahdessa kuukaudessa todellakaan mahdollisuus tähän tällaisen asiakokonaisuuteen eh, perehtyä, ei, ei, ei onnistu, ei ole hyvä. Siksi tämä eh, kolme kuukautta, sekin nyt on vähän lyhyt, mutta se nyt on kumminkin lähempänä toteuttaa. Ajatellaan vaikka komission oikeutta muuttaa koko tekstiä, jos näin on. 26. lokakuuta olisi sitten muutosesityksille takaraja, ymmärtääkseni sitten jos marraskuun lopulla voisimme äänestää valiokunnassa. Minulle, kuten sanottu, on hämmästyttävä, miksi näinkin tärkeässä asiassa pitää näin, näinkin paljon hosua. Ei nyt siitä sen, sen, sen kummempaa motkotusta, kuhan nyt sanoin. Kiitos. Good. Well, thank you very much for that comprehensive... Kiitoksia kovasti pitkin tästä tausta. Siinä voit neuvotella tämän emak kanssa, ja niin kuin alussa sanoit, jos jo joistakin tarkistuksista täytyy tehdä vaikio, vaikutusarviointi, kun ne ovat varsin radikaaleja, radikaaleja luonteeltaan, niin sitten tästäkin sun pitää neuvotella meidän puolestamme, siihen menee enemmän aikaa. Sitten varjo, esittelijät. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä toimivaltuuksien jako Ekon valiokunnan kanssa ei tapahtunut ihan mutkatta ja arvostan todellakin tapaa, jolla hän tähän ongelmaan tarttui. Arvostan myös hänen tuntemansa huolta pragmatiikasta, mitä tulee siitä, kun toteutetaan sääntelypuitteita varsin vähän avoimilla markkinoilla, kun ajatellaan rajat ylittävää luonnetta. Ja jos liian pitkälle harmonisoidaan, niin se ei ehkä ole kaikkein tärkein tekijä en kuitenkaan jaa hänen mielipidettään ainakaan kolmessa asiassa. Ja nyt meillä onkin tilaisuus tarttua joihin kysymyksiin, jotka tekin otitte esille johdannossanne, hyvä kollega. Ensimmäinen kohta koskee teidän asennettanne järjestelmäriskiin. Ekon valiokunnan jäsenenä en usko, että, se, että jos rajoitutaan suosituksiin Baalin pankkivalvontakomiteasta olisi riittävää systeeminen riski, joka liittyy kiinnityslainoihin on varsin todellinen, niin kuin Espanjan ja Irlannin tapahtumat ovat todistaneet. Unionin pitää voida osoittaa suurempaa kunnianhimoisuutta tämän riskin käsittelyssä. Tämähän, tässä on loppujen lopuksi kyseessä vakauskysymys talouden kannalta ja kuluttajan suojeluasia. Myös pohdin hiukan, kannattaisiko sulkea pois sovellusalasta luotot, joita myönnetään. Öö, koska hehän juuri ovat kahden miljoonan euron kynnyksen kohtana, josta puhuitte. Ehkä sääntöjä pitää sopeuttaa tiettyihin realiteetteihin, mutta mielestäni se, että yksinkertaisesti sultan tämä pois, niin silloin ohitamme yhden tavoitteen, joka direktiivillä kuitenkin on. Kolmanneksi, en ole aivan vakuuttunut huolimatta uutta lainsäädäntöä, joka on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön, että kannattaisi sovittaa tämä direktiivi yhteen kuluttajaluontojen kanssa. Mielestäni tässä olen, tässä käsitellään erityistä rahoitusvälinettä, joka tarvitsee omat äh, vastauksensa, ja näin meidän pitäisi voida mennä pidemmälle kuin olemassa olevat tekstit. Ja mielestäni liikkumavara, joka jätetään jäsenvaltioille, osittain ratkaisee tämän ongelman ja kysymyksen. Sitten lopuksi, mutta tämä on oma asiansa, minä vielä pohdin sitä, kannattaako käsitellä rinnakkaistuotteita, avustavia tuotteita. Mielestäni tässä on tällainen aspekti, jota on käsitelty varsin vähän ja ehdottaa sitä syvennettäisiin tarkistusten yhteydessä. Seuraan kiinnostuksella herran Lehnerin ja muiden varjostelijan työtä ja kiitän teitä saamastani huomiosta. Thank you very much indeed, Mr. Kiitoksia herra uh, Kiitos. Haluaisin onnitella Lehneriä niistä ponnistelusta, joita hän on tehnyt tämän luonnoksen suhteen näinkin monimutkaisesta aiheesta kuin kiinnitysluotto. Tuen hänen mietintöluonnostaan oikein mielelläni. Mitä kustannuksiin tulee, niin haluaisin tehdä huomion tästä. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että kustannukset, jotka liittyvät suojaan, niiden ei tulisi olla osa tätä kokonaiskustannusta. On tiettyjä kustannuksia, joita ehkä luotonantaja ei heti alkuhetkellä tiedä, esimerkiksi mitä tulee asunnon arvoon tai materiaalisiin kustannuksiin tai vakuutuksiin, notaarikustannuksiin. Joka tapauksessa luotonottaja voi valita nämä notaari palvelut ja vakuutusyhtiöt itse. Artikla 12 siinä viitataan näihin laskumalleihin ja kokonaiskustannuksiin, jotka tulisi ottaa huomioon. Tietenkin korvauksena tulisi sitten kertoa lainanottajalle näistä kustannuksista. Sitten mainokse, mainonta. Komission ehdotuksessa mennään liian pitkälle on liian paljon tietoa, joka halutaan ottaa mukaan liian varhaisessa vaiheessa, joka tekee äh, mainonnan, esimerkiksi televisio- ja radiomainonnan mahdottomaksi, koska yleensä nämä mainokset ovat hyvin lyhyitä kustannussyistä. Olisi parempi, jos alkuvaiheessa tietoa olisi vähemmän. Esimerkiksi poistettaisiin vaatimus siitä, että mainitaan äh, esimerkiksi se jo summa, joka kuluttajan täytyy maksaa ja että kuluttajan täytyy luopua omaisuudesta, jos hän ei pysty maksamaan. Kaikki kuluttajathan tietävät nämä silloin, kun he asuntoluottoa lähtevät hakemaan mutta nämä ovat tietoja, jotka olisivat myöhemmässä vaiheessa ennen sopimuksen allekirjoitusvaihetta otettava huomioon. Olisi hyvä, jos tätä listaa hieman täsmennettäisiin, koska tämä on olennainen osa, josta parlamentin ja neuvoston täytyy tehdä päätöksen ja tästä syystä tuen esittelijää. Sitten mitä tulee ennen sopimuksen allekirjoittamista annettavaan tietoon, tässä tulisi olla tasavertaiset kilpailumahdollisuudet. Se täytyisi kaikkia kuluttajia suojella samalla tavalla kautta Euroopan unionin olisi hyvä, jos olisi maksimiharmonisointia. Mitä delegoituihin säädöksiin tulee, tuen Lehnerin kantaa. Eli Point would be on... viimeksi sitten arvioinnista olen esittelijän kanssa samaa mieltä. would go again. Tämä ei ole sopimusvapauden mukaista. Meidän tulisi tässä löytää kultainen keskite ja olen valmis eh, herra Lehnerin kanssa hiomaan tätä sanamuotoa jos luottokelpaisuusarviointi on siis tehty, niin se, sen tulisi tulla esille. Ja jos eh, luotosta kieltäydytään automaattisen päätöksenteon kautta, niin ei olisi hyvä paljastaa kaikkia niitä teknisiä vaiheita, jotka tähän päätökseen johtivat koska siihen saattaa, se saattaa johtaa siihen, että kuluttaja sitten muuttaa antamiaan tietoja saadakseen sopimuksen ja silloin vesitetään direktiivin tavoitteita. Tietenkin kuluttajan täytyy olla tietoinen tietokannan, tietokannasta ja siitä, että kuluttajalla on oikeus tarkistaa tätä hakemustaan manuaalisesti, mutta ei tule kuitenkaan paljasta automaattisen järjestelmän saloja, eikä järjestelmän taustalla. Se, että kerrotaan kuluttajille järjestelmän taustalla löytyvä logiikka, sen tulisi riittää. Minä tulen tekemään tarkistuksia ja haluaisin tulevaisuudessa sitten esittelijän ja varjoesittelijän kanssa käydä keskustelua. Uh, thank you, Mr. Uh, Mrs. Ruler is next. Then... on seuraava, sitten herra Fox. Auch bei dem Berichterstatter. Riittää lyhyt puheenvuoro minulle. Kiitän esittelijä. Me olemme jo työskennelleet yhdessä aikoinaan kuluttajasuojadirektiiviä työstäessä. Me olemme hänen lähestymistapansa oikeaksi silloin, kun puhumme kiinteistöluotona. Me haluamme, että, että, että, että, että markkinoita ää, epäsuorasti avataan näille markkinoille, vaan pidetään sitten tämä kuluttajasuojan ää, luottojen periaatteet voimassa myöskin niin ikään. Pidän sitä todella oikeana siksi, koska se on sekä kuluttajalle että, että luotonantajalle järkevää, että voidaan nojautua yhteen yhdenmukaiseen säädöskokoelmaan kuluttaja nyt ei kuin välttämättä nyt ihan niin hyvin kaikesta perillä. Kyllä siellä tiettyjä, tiettyä tiedotusta pitää olla myöskin sitten eri, eri Eh, erikoistuneesti, erilaistuneesti. Mitä sitten tähän aikatauluun tulee, sen eh, Ekon eh, valiokunnan mukaan toimia, mutta olen aika pitkälle eri mieltä heidän mietintönsä kanssa. Meillä, mehän nyt ole tässä tavallaan vastuuvaliokuntana, meillä pitäisi olla kyllä ihan oma, oma versiomme tästä minä haluaisin, että talousvaliokuntaa äh, haastaa vähän kattavampaan sanan äh, tai mielipiteiden vaihtoon. En ymmärrä, mikä tässä nyt niin hirvittävä kiire on, missä se paine piilee. Äh, olen ihan yhtä, yhtä, yhtä, yhtä mieltä tätä, että ei ole yhtä, yhtä, ollenkaan sama, millä, millä, millä sektorilla toimii että minusta eh, eh, komissio on tässä nyt hiukan yrittänyt haukata liian ison <clears throat> palan. Tarvitaan vähemmän näitä delegoitua säädöksiä. Ei se ihan näin automaattisesti käy. Mr. Fox. Fox. Uh, thank you, Chairman. And... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös esittelijä Lehneriä hänen lausuntotyöstään ja pragmaattisesta lähestymistavastaan koskien sekä lainanantajaa että ottajaa. Niin kuin olen jo sanonut, minä tunnen vahvoja varauksia komission ehdotuksen suhteen, mitä tulee näihin neuvoihin, ja siksi minä tuenkin esittelijän tarkistusta 79, jossa vaaditaan, että kerrotaan kuluttajille, jos neuvot perustuvat pelkästään heidän omiin tuotteisiinsa, eikä komission epäkäytännön vaatimus siitä, että annetaankin lainanantajalta neuvoja kautta markkinain minä edelleenkin tunnen huolta direktiivin soveltamisalasta, joka sisältäisi joukon kansallisia ydintuotteita, jotka paremmin hoidetaan kuitenkin kansallisten sääntelyiden toimesta. Nämä tuotteet antavat suurempaa valinnanvaraa kuluttajille ja jos otetaan mukaan tähän sovellusalaan, saattaa tarkoittaa sitä, että lainanantajat eivät enää tarjoakaan näitä jatkossa ja siksi olen tyytyväinen herra Lehnerin tarkistuksesta, joka sulkee pois tietyn tyyppisen lainanannon, kuten sosiaalisen syyn annettu lainat. Uskon, että jotkut muutkin erityiskiinnelainatyypit eivät sovellu tähän direktiiviin, kuten esimerkiksi kiinnelainat investoina, investointeja varten nämä tavallaan tästä kaupallista toimintaa, samoin siltalainat ovat tällaisia. Siksi haluaisin vaihtoehdon että ne eivät soveltaisikaan direktiiviä näiltä osin. Kuten kaikki jäsenet, jotka ovat täällä jo puhuneet, jaan esittelijän tunteman huolen delegoitujen säädösten määrästä, jotka liittyvät olennaisiin toimenpiteisiin. Toivon, että komissio tässä nyt kuuntelee meitä. Vaikkakin olen samaa mieltä periaatteesta, eurooppalaista standardointitiedotteesta, niin on kuitenkin monia jäsenvaltioita, jotka ovat toteuttaneet samantyyppisiä toimia suurin kustannuksin. Siksi haluaisinkin nähdä, että on sellainen vaihtoehto, jotta voidaan soveltaa tätä tai vastaavaa asiakirjamallia, jonka kansallinen viranomainen hyväksynyt, jossa on aivan samat tiedot mukana. Jos on olemassa sellainen järjestelmä, joka toimii, ei ole mitään tarvetta purkaa sitä ja rakentaa uutta suurin kustannuksen. Niin tämä ehdotus saa tukea monilta kuluttajajärjestöiltä myös mukaan lukien Beukin mukaan lukien Beuk. Olen tyytyväinen tarkistukset, kun pyrkivät poistamaan lainaltaan velvoitteen selittää syyt, miksi eivät myönnä lainaa. Olen täysin samaa mieltä kommenteista, jotka herra Busoi asiasta esitti. Tuen myös sitä, että poistettaisiin äh, jos arvio on kielteinen, että ei pidä antaa sen kuin arviointia, koska useimmiten loogista tämä johtaisi siihen, että evätään luoton anto. Se ei välttämättä mahdollista sitä, että lainanantaja saa minkälaista joustovaraa. Ja loppujen lopuksi tämä on kaupallinen transaktio, liiketoimi, johon liittyy sopimusvapaus. Ja nyt näiden sopimusosapuoltenhan pitäisi voida vapaasti päättää menevätkö loppuun asti vaiko ei. Mitä tulee sitten ilmoitusvaatimukset, jotka tässä kuvataan, niin sekä komission että rahoituspalveluviranomaisen tutkimukset yhdistössä kuningaskunnassa, kuningaskunnassa ovat osoittaneet, että yhä suurempi kuluttajatiedottaminen ei välttämättä paranna kuluttajien osallistumista asiaan. Emme halua lähteä liikkeelle liian suuren tietomäärän kanssa. Kiinnitys, kiinneluontojen luonnot, niitä ei luonteensa mukaisesti voida mainostaa. Olisi paljon parempi, jos erityisesti keskitytään muutamiin avainperiaatteisiin ja tuen esittelijän tarkistuksia ra- rajoittaa soveltamisalaa tässä yhteydessä. Lopuksi herra Lehner otti käyttöön toimenpiteen, joka vaatisi varhaisen maksun kustannuksia, koska menet, pankki tai lainantaja menettää tuloja. Minusta on parempi tässä pitää kiinni komissioitusta, koska tämä lisäisi huomattavasti kustannuksia kuluttajalle. Yleisenä kommenttina puheenjohtaja on aivan ratkaisevan tärkeää, että emme tee yhtään mitään, joka rajoittaisi luoton antoa aikoinaan. On ratkaisevan tärkeää toimia näin Euroopan talouden puolesta. Ja toivottavasti komissio pitää tämän mielessään, kun se laatii näitä ehdotuksia jatkossa. Puheenjohtaja haluan kiittää ja sitten Lehneriä ja muita varjoesittelijöitä heidän yhteistyöstään tässä asiassa. Good. Well, thank you very much indeed to the rapporteur and all the shadows. Kiitän esittelijää ja muita varjoesittelijöitä. Varsin hyödyllistä, asiantuntevaa puhetta tuli. Varmasti se vaikuttaa lopputulokseen. Rova Weiler ilmeisesti haluaa vielä kommentoida. Entä muut? Rova Weiler, saatte puheenvuoron. Sitten pyydän komissiota kommentoimaan lyhyesti ennen kuin puheenvuoro annetaan takaisin herra, herra Lehnerille. Kiitoksia. Minulla oli muutama kysymys enää, mikä asiantuntija tokikaan. Vähän on pulmallista se perustelu kanssa, jota, on, jota täälläkin on kuultu. Eli että esimerkiksi se, että, että, että tämä ää, mainonta ei ole itse asiassa tämä ta, tavoiteltu instrumentti ja väline, voi sitten kenties selostaa kenties aiemmassa kiinnilaina- tai kulutusluottodirektiivissä on sitten selkeämmin tullut esille. Eli siis se, että, että kuluttajalle, joka on sen lainan ottaja, että tiedotetaan tarkoina huolellisesti, mistä on kysymys ja, ja mitkä, mitkä ovat tämän rahoitusvälineen tarkoitukset. Se on tässä aika kohtuullisen hyvin muotoiltu, voisi parempikin, paremminkin olla, eh, mutta eh, tämä sitten, mutta eh, onko sen ilmoittelu sitten paras keino, mutta joka tapauksessa jotakin kautta tieto pitää välittyä. Ja sitten ne huonot kokemukset, mitä meillä on koettu viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana esimerkiksi Espanjassa, se olisi luullut olevan opiksi sekä komissiolle että meille, että se tilanne, jossa e, ihmisillä on tällaisia hätätilanteita, että ne voitaisiin ennakolta sitten jo sulkea pois. Kenties voidaan uudella lainsäädännöllä tehdä se, mitä voidaan tehdä, niin se olisi hyvä herra Lehner, olen sitä mieltä, että, että par, parlamentin oikeudet, kuten tässäkin olette nostaneet esille, ovat tärkeitä ja siltä, sitä, senkin kautta saatte tukemme. Thank you very much. Um... Kiitos. No hyvä. Sitten kuuntelemme komissiota. Ehkä voisitte lyhyesti kommentoida tähän mennessä kuultua Rova Weiler, niin kuin Weilerkin sanoi, meitä kiinnostaa aivan erityisesti tämä määrä delegoituja säädöksiä aikaisemmissa ehdotuksissa. Olemme hylänneet ne, koska tämän, mutta nyt mielelläni annan teille puheenvuoron, mutta ei kuitenkaan yli viittä minuuttia, niin että esittelee voi vielä ää, esittää johtopäätökset toinen kerran, herra Peliä. Kiitos. Ja jos sallitte, niin puhun ranskaa. Minulla on viisi ja puoli kohtaa. Ensimmäisenä haluaisin kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä heidän selityksistään ja antamistaan tiedoista. Ja tietenkin komissio kuuntelee huolella sitä, mitä parlamentin jäsenet sanovat. Ensimmäinen huomioni on se, että komissio on huomannut, että monet tarkistukset Lehnerin mietintöön ne perustuvat siihen, että halutaan linjata nämä ehdotukset kulutusluottodirektiiviin. Haluaisin muistuttaa, että asuntoluottodirektiivi se jo olennaisilta osiltaan noudattelee kulutusluottodirektiivin säännöksiä, ensinnäkin mitä tulee mainontaan, Sieltä löytyy listatiedosta, jotka täytyy tarjota, standardoitu tieto, lehtinen, täytyy antaa tietoa, jonka perusteella tuotteen voi ymmärtää. Luotonantajan täytyy arvioida luotonottajan vakavaraisuus. Tämä direktiiviluonnos, joka teillä on edessä, niin sieltä se löytyy mutta tämä velvoitus löytyy myöskin kulutusluottodirektiivistä. Nämä termit ja määritelmät, joita käytetään kulutusluottodirektiivissä, ne toistetaan tässä edessä olevassanne ehdotuksessa. Samaan aikaan täytyy myöskin painottaa sitä, miten nämä äh, asuntoomaisuutta varten otettavat lainat ovat erilaisia – meidän täytyy myöskin ottaa opiksi talouskriisistä ja täytyy todellakin perustaa päätökset terveeseen arvioon. Silloin kun arvioidaan vakavaraisuutta, niin silloin sääntöjen täytyy olla tiukempia asuntoluottojen kohdalla kuin kulutusluottojen kohdalla ja luotosta kieltäytyminen, siinä on kysymys vastuusta ne säännöt, jossa on kysymys siitä ajasta, jossa tämä, nämä tiedot täytyy tarjota, niin tätä täytyy täsmentää – niin, niin täytyy olla tiukempia asuntoluottojen kohdalla kuin kulutusluottojen kohdalla. Tietyt tarkistukset, niiden taustalta näyttäisi löytyvän käännösongelmia saksankielisessä versiossa. Englannin versio ei eroa kulutusluottodirektiivin käännöksestä, eli tämä täytyy tarkistaa lingvistijuristien kanssa. Sitten tässä ehdotetaan monia poikkeuksia sovellusalaan. Tarkistukset 25.33. Näitä, nämä eivät ole osa komission ehdotusta, ellei ne osoittaudut, elleivät ne osoittaudu tarpeelliseksi. 29.33 siellä puhutaan poikkeuksista ja osa niistä otettiin mukaan täsmennyksen nimissä. Kolmanneksi Kolmas kuomio liittyy tähän ennen sopimuksen äh, tekoa annettavain tietoihin. Tässä on yhtäältä kysymys yleisestä tiedosta ja sitten standardoidusta henkilökohtaisesta tiedosta. Artikla 9.1 ehdotuksessa siinä on kysymys yleisistä tiedoista, äh, joka koskee kaikkia tietoja, joita luoton välittäjä tai lainanantaja tarjoaa. Ja sitten säännöt, jonka komissio hyväksyi maaliskuussa 2001, ne löytyvät sieltä ja täten toimitettavien tietojen lista, sitä ei asettaa linjaan näiden standardisoitujen tietojen kanssa sellaisena kuin se löytyy kuluttajansuojadirektiivistä. Artikla 2 siinä puhutaan standardoidusta ennen sopimuksen tekoa annettavasta tiedoista ja nämä yksityiskohdat löytyvät liitteestä kaksi. Eli ei ole itse direktiivissä listaa näistä, mm, näistä tiedoista, mutta tämä johtuu siitä, että nämä tuotteet ovat niin spesifisiä. Sitten kohta neljä, josta puhuivat sekä Lehner että muut varjoesittelijät – se liittyy harmonisoinnin tasoon. Tarkistus 90 vaatii maksimaalista harmonisointia ja no, ihanteellisessa tilanteessa miksi ei, mutta meidän mielestämme maksimiharmonisointi ei välttämättä ole paikallaan, koska kiinnitysluottomarkkinat ovat niin erilaisia maasta toiseen ja myöskin rahoitusrakenteet ovat hyvin erilaisia. Eurooppalainen välintulo voisi olla tehokasta, jos se olisi kohdennettua ja jos se tapahtuisi riittävän korkealla tasolla, jotta eurooppalainen monimuotoisuus otettaisiin huomioon. Ja tästä syystä direktiiviehdotuksessa täytyy jättää jäsenmaille riittävä liikkumavara. Esimerkiksi mitä tulee mm, aikaiseen takaisinmaksuun ja muihin vastaaviin asioihin. Komission palveluyksiköt ovat tarkastelleet näitä hyvinkin tarkkaan. Ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot meidän mielestämme siinä harmonisoinnin täytyisi olla maksimaalista. Ja sitten viidenneksi ja viimeiseksi, tässä vaiheessa ainakin, tässä vaaditaan monien delegoitujen säädösten poistamista, esimerkiksi tarkoitus 42 vähimmäistiedoista, jota voidaan välittäjiltä odottaa, sitten tarkistus, joka liittyy mainontaan, 66, joka liittyy 77 sur les bases de données, l'amendement 4... 80, joka liittyy vakuutuksiin ja luotonvälittäjiin. Kun komissio teki tämän ehdotuksen ja otti kaikki nämä delegoidut säädökset mukaan, niin se ei halunnut viedä parlamentin ja neuvostolta lainsäädäntövaltaa pois, vaan se halusi vain mukautua markkinoiden kehitykseen tai ammattipiireissä tapahtuneisiin muutoksiin. Esimerkiksi mitä tulee näihin maksu- laskukaavoihin. Jos delegoidut säädökset poistettaisiin tästä ehdotuksesta, niin silloin tekniset kohdat tulisi käsitellä tässä ehdotuksessa itsessään, esimerkiksi mitä luotonvälittäjiin tulee. Ja sitten täytyy esittää kysymys siitä, äh, olemmeko me tänä päivänä valmiita käsittelemään näitä, eikö olisi parempi antaa itsellemme hieman enemmän aikaa, jotta voisimme tarkastella näitä. ajoin pysähtyä tähän viidenteen kohtaan, mutta minulla on kuudeskin kohta. Komission mielestä ehdotuksella ei tulisi olla negatiivisia vaikutuksia äh, tarjottaviin äh, luottoihin ja niiden määrään. Kiitos. Well, thank you very much, Mr. Pelli, for a very clear response. Tästä selvästä vastauksesta se auttaa keskustelua eteenpäin. Nyt sitten takaisin herra Lehnerille. Ehkä hän voisi hiukan vetää viuhoja yhteen, viuhoja yhteen ja muistuttaa väliaikaista aikataulusta tässä vaiheessa. Me kuitenkin tarvitsemme hiukan neuvotteluvaraa Ekon valiokunnan kanssa. Joten herra Lehner, teillä on nyt puheenvuoro. Kiitoksia Kiitän kollegoja komissiota kommenteista muutamakin asia nyt sitten vähän mm, sai lisää valaistusta, mitä aiemminkin olet miettinyt, mutta näyttäisi kumminkin olevan ilmassa jonkunmoista yhteistyöhenkisyyttä, samanmielisyyttä kollegan kanssa. Sosiaalist, demokraattikollega ei ole enää paikalla, eikä, mutta e- Ekonin joku edustaja on. Haluaisin viitata, kytkeä sen tähän, mitä komissio äsken sanoi. Takkaan täytyy ihan, ihan selvää, että, että kulutusluottojen ja kiinnitysluottojen välillä on ero. Mut, ja ilma, tietenkin ää, ehdotkin voivat olla erilaisia, mutta jos, mitä tulee vaikkapa luotto, luottokelpoisuuteenkin, Äh, mutta ei se mitään systeemisiä eroja tässä koko, kokonaisuuksissa ole. Äh, se kulutusluoton määräykset ovat jo ihan riittävät, ne voidaan siirtää sikäli tähän. Jos, jos ajatellaan, ajatellaan kuluttajan suojaa, tämä kuluttajan suojadirektiivihän on, on äh, tässä taustalla voimakkaana tässä tässä jäsenmaat joutuvat sitten toteuttamaan kaksi, mahdollisesti kaksi eri, erillistä lainsäädäntökokonaisuutta oike, ö, järjestelmiinsä, onko, onko se järkeä vai ei, sitä kannattaa miettiä, jos, jos ajatellaan tässä ilmo, ilmoittelusta on se sitten Bildzeitungissa tai, tai jossain vähän tylsemmässä välineessä. Se on tietenkin ihan itsestään selvää. Komissiokin on eh, eh, hiukan eh, määrittänyt, miten tässä tätä tätä piirrotusta tulee hoitaa, eikä siinä ole mitään nokan koputtamista. Totta kai tällaiset kiinnostusluottolaitosten tulee tietenkin ymmärtää sitten tämän standardointi siltä osin, että sen pitää olla hiukan eriytynyttä sitten eri luottojen osalta. Ja, ja sitten mitä sitten tämä luottokelpoisuuteen tulee, se on yksi niistä kysymys seikoista, jota joka meille monille jäsen, jäsenmaille on tär, tärkeää, jos ellei, ellei nimenomaan siinä tapauksessa, tai siltä osin eri, erityisesti, jos ää, tätä luottokelpoisuutta punnitaan, iFox ehti häippäistä jo, mutta hän on ehkä ymmärtänyt artiklan 18 ää, kokonaan väärin. Komissio tarkoittaa siinä ihan eri, eri asiaa, mutta on ihan selvää, että ei tässä tämmöistä sopimusrikkomuksesta ole, vaan tällaista korkosääntelyn rikkomisesta kysymys. <clears throat> Minä olen aamulla puhunut pitkään Sanchez Preseron kanssa <clears throat> ekonista, että meidän täytyy katsoa sitten, miten, miten täällä äänestykset keskustelut etenevät, mutta toistaiseksi näyttää lupavalta. Kiitos teille. Good. Okay, well, thank you all very much. Kiitoksia kaikille. Olen iloinen, että nyt asia on, tämä tärkeä asia on lähtenyt kunnolla liikkeelle. Tiedän, että herra Lehner antaa, johtaa asia eteenpäin valistuneella tavalla ja pitää meidät ajan tasalla aikataulusta ja muista kysymyksistä, jotka tänään tulivat esille. Sitten eteenpäin viimeiseen viralliseen kohtaan tänään, nimittäin lausunto, jonka laadimme oikeusasian valiokunnalle. Kyse on orpoteosten tietystä luvanaista käytöstä Toin Mandes on täällä paikalla, esittelijä, samoin Rova Roiteva, herra Pentecast, Rova Ryyle, herra Fox, se lähti pois jo. Se samat varjoesittelyt ja olen iloinen, että voin toivottaa vastuullisen komission pääjohtajan herra Follingerin vastaamaan. Hän on hyvin tunnettu IMKO-valiokunnan ystävä, on usein ollut täällä aikaisemminkin oletan, että hän vastaa. Rova Foilinger, lämpimästi tervetuloa valiokuntakokoukseen. Tuon Manders, meillä on sinun lausuntoluonnoksesi. Haluaisitko esitellä sen valiokunnalle? Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnä haluaisin onnitella Barbaraa. Hän on tänään syntymäpäivä, onneksi olkoon. Tämä ei liity mitenkään orpoteoksiin, mutta hyvä kuitenkin näin tehdä. Jatkossa tietysti liityn seuraasi. Tämä ei mitenkään liity tähän aiheeseen, mutta kiva kuitenkin onnitella kollegoja, kun on syntymäpäivä. Haluaisin hiukan puhua tästä direktiiviehdotuksesta. Koskee tiettyjä äh, sallittuja käyttöjä. Mitä nämä orpoteokset ovat? Tärkeä asia. Kyseessä ovat teokset, joiden oikeudenhaltija haltioita ei voida enää identifioida tai löytää. Ja jotta teosta voitaisiin levittää laajemmin, niin täytyy toimia tietyllä tavalla. Tarvitaan lupa luvan antajalta, mutta jos tätä tahoa ei tunneta, niin silloin tämähän tietysti on vähän vaikeaa. Sitten tekijänoikeusdirektiivi myöntää tiettyjä poikkeuksia, jotka näitä voidaan siis kannata sä, sä, säilytystarkoituksessa, mutta se ei kuitenkaan mahdollista sitä, että näitä voidaan digitalisoida ja panna nettiin näitä teoksia, vaikka tarkoitus ei olisikaan kaupallinen. Ja mielestäni t- tässä halutaan antaa kirjastoille muun muassa juuri varmuutta ja tuen tätä ajatusta. Johtuen siitä, että on kuite, pu, mm, puute tavallaan sisämarkkinoiden vääristymien välillä ja tämän tekijänoikeusdirektiivin välillä, niin komissio tässä pyrkii siihen, että koulut, kirjastot, koulutuslaitokset ja arkistot voivat tarjota palveluita sisämarkkinoille, ja jossa välitetään näitä teoksia nettiin digitaalisessa muodossa. Komissio vallitsi keskinäisen tunnustamisen. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo säätäneet lakeja näissä kysymyksissä. Pari kolme taitaa olla tällaista. Ne ovat jo tunnustaneet, tunnistaneet orpoteokset ja nyt tarvittaisiin sitten myös eurooppalaisempaa lähestymistapaa. Pidän tästä keskinäisen tunnustamisen käsitteestä sosiaalikomissaran läpi. Uskon, että komissio tekee, esittää tärkeän viittauksen Google Books-tuomioon äh, USAsta. Mielestäni meidän pitäisi tarttua tilaisuuteen ja antaa esimerkkiä siitä, miten tämä asia voidaan ratkaista tyydyttävällä tavalla koskien tulevia käyttäjiä mukaan lukien oikeudenhaltijat. Kuten sanoin, olen tyytyväinen tästä ehdotuksesta, vaikkakin olen tehnyt 15 tarkistusta, koska juristina aina ajattelen, että ehdotusta voidaan parantaakin ja toivon, että voitte tukea minua tässä. Itse asiassa haluaisin korostaa erityistä roolia, joka, joka tekijänoikeuksilla on, koska mielestäni tämä on perustava kysymys luovalle teollisuudellemme, vaikkakin jotkut kollegat, luulen, eivät ole tästä samaa mieltä kanssani. Mielestäni tämä on kuitenkin erittäin tärkeää, että on keinoja suojella eurooppalaista kulttuuriperintöä ja siksi olen lisännyt tarkistuksen yksi. Kun oikeudenhaltija löytyy, niin tai jos ei sitä löytä, niin sen pitäisi etsiä kansallista tasolta, milloin tämä teos on ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle julkistettu lisään tähän tiettyjä tarkistuksia. Esimerkiksi kuinka huolesta tutkimusta pitäisi tehdä, mitä voidaan kohtuulla vaatia, yleinen etu pitäisi pitää mielessä. Sitten kysymys minulle, mitä tapahtuu, kun teos ja jos se julkaistaan yli yhdessä jäsenvaltiossa vielä samanaikaisesti, jos mahdollista. Mielestäni me tarvitsemme tähänkin kysymykseen ratkaisun. Sitten mm, oikeudenhaltijat. Jos heillä pitäisi olla todellinen tilaisuus va- vaatia oikeuksiaan, eikä vain siinä jäsenvaltiossa, jossa tämä on ensin julkaistu, vaan kaikissa jäsenvaltioissa. Sitten heille pitäisi saada asianmukainen korvaus, kun työ julkaistaan. Sitten tietokanta, jonka Euroopassa tarvitsemme. Niiden pitäisi olla, tietokanta pitäisi olla yhteensopivia, koska silloin on helpompaa löytää ja suorittaa tätä selvitystyötä ja löytää mahdollinen oikeudenhaltija mm, ja löytää hänen asuimaansa, joten yhteensopivuutta siis tarvitaan. Direktiivin pitäisi ottaa tämänhetkiset ja tulevat järjestöt, koska ainahan me otamme tulevaisuuden myös huomioon lainsäädäntötyössä. Sitten katsotaan on ehkä mahdollista, että jäsenvaltiot voivat hallinnoida näitä mm, oikeuksia ja sitten niillä on mahdollisuus myös pitää kiinni tästä vaihtoehdosta edelleenkin. Me jo lähetimme tämän luonnoksen kiertoon ja nyt mielelläni sitten kuuntelen kollegojen kannanottoja. Ja näin voin sitten parantaa tätä lausuntoa. Kiitoksia otan kollegoista. Rova Roiteva ensin. Děkuji. Já chci říct, že nesmírně podporu. Kiitos. Haluaisin sanoa, että minä tuen tätä luonnosta ja olen iloinen siitä, että komissio on valmistellut tämän ja toivon, että tämä menee läpi nopeasti ja jouhevasti on hyvin tärkeää, että meidän digitaalinen kirjastomme europeana olisi kilpailukykyinen, koska nyt me olemme Google Booksien suhteen jälkijunassa. Haluaisin lisätä esittelijän esittämään sen verran, että meillä on miljoonia orpotehoksia, meillä on elokuvia, valokuvia, mutta luoto, luonnoksesta en löydy mainintaa siitä, miten me tämän rahoitamme, aivan erityisesti eurooppalaisella tasolla. Haluaisin palata viimeiseen tarkistukseen esittelijän mietinnössä. Se liittyy artiklaan kolme tai paremminkin 75a. Tässä sanotaan, että jäsenvaltio on vastuussa korvauksen maksamisesta mutta että tämä, tästä ei huolehdi valtio, vaan kirjastonhoitajat, ja tähän täytyy löytää ratkaisu. Meidän täytyy myöskin taata kielten saatavuus, mukaan lukien taideteosten erilaiset nimet eri kielillä – meidän täytyy myöskin varmistaa tietokantojen yhteensopivuus, ei ainoastaan hakujen, vaan myöskin rekisterien takia. Meidän täytyisi ryhtyä tämän, näiden avulla ryhtyä määrittelemään, keitä oikeudenhaltijat ovat. Meillä tulisi olla keskitetty tai ainakin toisiinsa yhdistetyt tietokannat Euroopassa, koska olisi todella tyhmää, jos me päätyisimme tulevaisuudessa tämän asian kanssa samanlaiseen tilanteeseen kuin missä me olemme kaupallisten rekisterien kanssa. Meillä olisi siis 27 eri kansallista rekisteriä, kun voisimme heti alkuvaiheesta lähtien rakentaa yhden yhtenäisen rekisterin. Mitä artiklaan yksi tulee, niin tämä, tätä tulisi laajentaa niin, että siitä löytyisi kattava lista toimielimistä, jotta esimerkiksi kirkot ja muut voittoa tavoittelemattomat tahot voivat myöskin osallistua digitointiin. Tulisi myöskin ottaa mukaan kaikki taideteokset, eh, jotta ei päädytä sirpaloituneeseen tilanteeseen. Eli ehkä tämä tulisi laajentaa kattamaan myöskin äänitykset, yksityishenkilöiden valokuvat, yksittäiset taideteokset, mutta no, tämän saavuttaminen olisi monimutkaista, enkä haluaisi, että tämä hidastaisi lainsäädännön hyväksymistä. Olisi myöskin tarkasteltava käytäntöjä, joita Euroopan eri maissa on ja ne ongelmat, jotka syntyvät siitä, että rajat ovat siirtyneet Euroopassa viime vuosikymmeninä. Olen tähän liittyy myöskin ongelma liittyen niihin taideteoksiin, jotka, joiden juuret ovat Euroopassa, mutta ne on ehkä julkaistu kolmansissa maissa tai muissa Euroopan maissa kustannussyistä. Esimerkiksi Iso-Britanniassa äh, kyseeseen tulee 30 prosenttia kirjoista, jotka painetaan tänä päivänä Intiassa. Minun mielestäni meidän ei tulisi rajoittaa käyttöä äh, tällaisiin tyhjentäviin listoihin. Olisi parempi, että käytettäisiin direktiiviä tällaisten töiden käytön hallinnoimiseen. Me tarvitsemme lisää tarkkuutta siihen, miten me veloitamme näiden teosten käytöstä. Artiklassa 7 meidän täytyy äh, todellakin saada juridista varmuutta. Ovatko nämä todellisia poikkeuksia, minkälaisia keskusteluja neuvostossa tästä käytiin? Tulisi myöskin osallistua kansainväliseen keskusteluun tästä aiheesta. Meidän olisi tarkastella kansainvälisen sopimuksen luonnosta liittyen tekijänoikeuksiin, joka siis, jonka siis kirjastot ottaisivat käyttöön orpoteosten kohdalla. IFA on tällaista laatinut. Minulla on myöskin ongelmia sen tarkistuksen suhteen, joka liittyy artiklan kolme. Tämä on esittelijän tarkistus ja haluaisin todellakin kuulla selityksen sille, mitä esittelijä tarkoittaa kohdassa 75a, kun hän sanoo, että lisävastuu on sillä jäsenvaltiolla, jossa haku suoritettiin. toivon mukaan meillä on paljonkin mahdollisuutta keskusteluille varjoesittelyn kanssa ja haluaisin vielä kerralleen sanoa, että olen todella kiitollinen komissiolle tehdystä työstä. Kiitoksia tästä tärkeästä puheenvuorosta. Varmasti herra Maales ottaa tämän huomioon. Rova Brende Kastu seuraava. Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitos man, herra edustaja Mandersille Öö, esityksestä. Tämä oikeudenhaltija on, on, on hyvä termi, right holder eikä author. Ja, ja minusta jokaisen jäsenmaan valtu, valtuuksiin ei tulisi kuulla rajata näitä, näitä teoksia ja niitä, siitä koskevia selvitystyötä. Me olisi myöskin otettava huomioon nämä nykyään voimassa olevat kollektiiviset oikeudenomistusta koskevat säädökset – ja sitten tämä, tämä orpousstatusta ei pidä muuttaa, ellei kaikkia oikeudenomistajia ole paikannettu. Ja yleinen, ja yleis, yleinen etu näin tullut palveluksi. Then Mr. Fox, I think, is next. Fox seuraavaksi. Vai herra Engström? Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua niin lyhyesti kuin äskeinenkin puhui. Haluaisin kiittää herra Mandersia hänen tekemästään työstä lausunnossa ja tuen täysin tätä. Tekijänoikeudet ovat olettava, olennainen asia, kun lisätään innovointia, investointeja luovalla alueella. Näin kun pitäisi tekijän oikeastaan antaa tarvittava korjaus. Muutoin on riski siitä, että vähe, uusi tuotanto vähenee. Innovointi on tärkeää, kun ajatellaan Euroopan talouden tulevaa kasvua. Vaikkakin meidän pitää sopeutua digitaaliseen todellisuuteen, on tärkeää, että saadaan aikaan oikea balanssi töiden käytön ja korvausten kesken. USA on tällaisia oikeudenmukaisia käyttösääntöjä orpoteoksista ja ja Google on käytänyt vähän monopolistisesti näitä oikeuksia. On tärkeää, että jos eurooppalaista lainsäädäntöä tulee asiasta, niin sen ei pidä uhata tasapainoa pääsyn ja korvauksen välillä. Olen tyytyväinen säädöksestä komission että Jäsenvaltiot voivat valita, jos ryhtyvät lisätoimiin, jos haluaisivat, jossa ylitetään tämä ehdotus. Esimerkiksi se, että käytetään orpoteoksia kaupallisissa tarkoituksessa joissakin olosuhteissa ja vain seurat pitäisi täyttää tämä huolellinen selvitystyö. Sitten jos laajennetaan lisenssejä näihin teoksiin tietyssä yhteyksissä, sitten vielä lisäanalyysiä tarvitaan korvauskysymyksessä, kun käytetään orpoteoksia silloin, kun on löydetty tämä oikeudenhaltija. Tarkistus 15 antaa vastuun maksusta jäsenvaltiolle, jossa tämä selvitystyö on suoritettu. Olisi ehkä loogisempaa, että tämä maksettaisiin käyttö jäsenvaltiossa. Meidän pitää myös ottaa huomioon, miten eh, tämä asema, orpoteoksen asema päättyy jos on sopimus olemassa toisen tahon kanssa tietyn ajan. Nämä ovat aika teknisiä kohtia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Odotan mielenkiinnolla jatkoa yhteistyötä herra Mandersin kanssa. Kiitos herra Fox. En ole varma, oliko herra Engström, oletteko tekin tässä varjoesittäjänä? Oletteko te kommentoida? Kyllä olette siis. Ainakin nyt olette. Kiitos. Valitettavasti en ole lukenut Mandersin ö, lausuntoa, en ehkä saanut tästä sähköpostiviestiä. Komission ehdotus suoraan sanottuna minun mielestäni siinä ei ole kovinkaan paljon asiaa sisämarkkinavaliokunnalle, koska tämä ehdotus on hyvin eksplisiittinen. Siinä puhutaan ei-kaupallisista yhteisöistä, museoista, kirjastoista, yleisradioyhtiöistä. No, olisi voinut toivoa, tai minä ainakin olisin toivonut, että olisimme saaneet ehdotukset orpoteoksista sellaisen ehdotuksen, joka olisi mahdollistanut kaupallisen käytön. Esimerkiksi dokumenttifilmien ohjaaja, joka halusi käyttää historiallisia valokuvia, historiallisia filminpätkiä. Nämä ovat kaupallisia toimintoja, mutta ne ovat arvokkaita kulttuurillisesti ja ne voivat olla taloudellisestikin arvokkaita, jos olisi mahdollista esimerkiksi ohjaajien ja muiden luojien käyttää tätä rikasta ja monimuotoista kulttuuriperintöä. Mutta tämä menee tämän direktiivin sovellusalan ulkopuolelle. Se on sääli, mutta no se siitä. En sano siitä muuta. Se mitä Manders sanoi tietokannoista, olen hyvin pitkälti samaa mieltä. Ei ole mitään järkeä. Niin, siis meillä täytyy olla helposti haettavia tietokantoja ja niiden täytyisi olla kautta linjan samantyyppisiä. Tämä oli erittäin hyvä ö, huomio ja Roithova näytti olevan samaa mieltä. Roithova myöskin puhui siitä, että tässä ei puhuta rahoituksesta mitään ja tämä on aivan totta kun puhutaan julkisista museoista ja kirjastoista, ne ovat hienoja elimiä, mutta niillä ei ole juuri lainkaan rahaa. Eli käytännössä, jos joku nyt osoittaa, odottaa, että europeana saa tämän myötä jotain sisältöä, niin älkää nyt nuolaisko ennen kuin tipahtaa, koska kaupallista toimintaa ei orpoteoksien kohdalla sallita. Museot ja kirjastot, niillä ei ole kirstuittain rahaa. Niin. Ja se, mistä herra Fox puhui, siis kaupallinen käyttö, no tästähän minä juuri puhuin. Ja kun sopimus tehdään ja yhtäkkiä oikeudenhaltija ilmaantuukin, niin tähän ongelmaan täytyy löytää ratkaisu, koska muutoin museot eivät, vaikka ne digitoisivatkin sisältöä, niin tuskinpa ne nyt uskaltavat sitä laittaa Europeanaan tai käyttää sitä muutoin, jos vaarana on se, että hetkellä millä hyvänsä oikeudet voivat, voidaan heiltä viedä pois. Eli nämä ovat hyvin ongelmallisia kysymyksiä. Mutta kuten sanoin, pyydän anteeksi, että en ole lausuntoa lukenut. Odotan innolla, että pääsen sen tekemään, mutta tällä on hyvin vähän tekemistä sisämarkkinoiden kanssa, koska kaupallista käyttöä ei kuitenkaan tässä sallita. Um, any other members want to contribute? Haluaako joku muu vielä puhua? No siinä tapauksessa kiitämme esittelijää ja varjoesittelijöitä hyödyllistä kommenteista. Sitten ehkä Margot Wallinger lopuksi esittää lyhyen, kom- lyhyen kommentin puulusta. Ja sitten esittelee vielä voi tiivistää keskustelun ja muistan aikataulusta. Olkaa hyvä. The Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän valiokunnan jäseniä. Komissio on rohkaistunut tästä valiokuntakeskustelusta tänään. Samoin pidimme hyvänä eilistä keskustelua ja valiokunnassa. Samoin tämä lausunto, jonka saamme juuri valiokunnasta, on hyvä. Arvostamme kovasti sitä, että yleisesti tukea löytyy tälle ehdotukselle ja että Euroopan parlamentti näyttää jakavan meidän analyysimme siitä, että asiassa täytyy edetä nopeasti, jotta voidaan sulkea tällainen kuilu ja jotta saadaan nämä aarteet, joita Euroopan arkistosta löytyy, kirjastoista, saadaan tutkijoiden, opiskelijoiden, suuren yleisön käytettäviin, käytettäväksi. Niin kuin herra Manders sanoi, jokainen komission ehdotus on aina parantamista vailla, ja täällä olikin joukko kiinnostavia ehdotuksia, parannusehdotuksia, joita kuulimme esittelijältä ja varjoesittelijöiltä. En nyt kommentoi kaikkia niitä. Meidän pitää hiukan pohtia niitä vielä enemmän ensin kommentoin vain joitakin kysymyksiä, jotka tulivat esille. Ensin Rova Roiteva ja muutkin ottivat esille soveltamisalan, joka on rajoitettu painoteoksiin ja niitä äänitteitä voidaan vain filmiarkistossa käyttää hyväksi. Olen samalta mieltä Roitevan kanssa, että olisi hyvä löytää ratkaisu myös yksittäisille valokuville, joita löytyy julkaisuista tai audiovisuaalista sisällöstä, mutta meistä tämä kyllä monimutkaistaisi huomattavasti ehdotusta ja huomattavasti hidastaisi lainsäädäntöprosessia tai jopa veisi sen ehkä vähän raiteeltaan ja meistä ei ole kovin viisasta pyytää tällaista laajennusta soveltamisalaan. Sitten tuli esille kysymys, joka koskee myös soveltamisalaa, nimittäin kaupallinen käyttö. Tietenkin voimme nähdä, että mielenkiintoa varmaankin löytyisi, siis jos sallittaisiin tietyn tyyppinen kaupallinen hyväksikäyttö, mutta silloin tarvittaisiin kyllä erilainen ehdotuskin. Meidän ehdotuksemme on varsin suoraviivainen. Kirjastot laativat tämän huolellisen selvitystyön, niin sitten ne voivat käyttää tätä teosta ilman, että maksavat sitä mitään ja ilman, että panevat sivuun mitään varoja siinä tapauksessa, että oikeudenhaltija ilmestyisikin jostakin. Jotain tätä asiaa emme voi sallia kaupansa käytössä, koska se ei olisi oikeudenmukainen tasapaino, kun ajatellaan legitiimiä intressejä, joita oikeudenhaltijalla on, mutta sen, minkä kuitenkin sallimme, on, että jäsenvaltiot käsittelevät kansallisessa yhteydessään, tätä kaupallista käyttöä myös. Ja tärkeää on myös pohtia sitä, mitä, että mitä direktiivi sallii, on kumppanuudet julkisen yksityisen sektorin välillä äh, kirjastojen yhteydessä esimerkiksi. On aivan totta, herra Engström ja rouva Roitava, kirjastoilla ei ole rahaa ja niillä on vieläkin vähemmän varoja rahoituskriisin aikoina kuin aikaisemmin oli tilanne. Tämän takia me sallimme sen, että ne ensin tämän huolellisen selvitystyön jälkeen käyttävät orpoteoksia ilman, että maksavat niistä mitä ne toiseksi. Sallimme senkin, että ne toimivat kaupallisen toimijoiden kanssa, jotka auttavat niitä digitointiprosessissa ja nämä kaupalliset toimijat, kuten Google esimerkiksi, niiden ehkä kannattaakin näin tehdä. Ne hyötyvät tästä, koska tämä mahdollistaa sen, että ne voivat saada yhteyden kaikkiin näihin kirjastojen halussaan pitämiin teoksiin, mutta niiden ei kuitenkaan pitäisi julkaista koko työtä ilman minkälaista maksua, vaan siltä pohjalta, että on huolelliseltystyö suoritettu. Sitten vielä yksi lisäkohta, joka on mielestäni erittäin merkittävä ja kannattaa ottaa huomioon nimittäin tietokantakysymys. Se tuli esille useissakin puheenvuoroissa ja olemmekin sitä mieltä, että olisi tärkeää suorittaa huolellinen, eh, tai tehdä tästä huolellisesta selitystä mahdollisimman yksinkertainen, mutta myös juridisesti varsin varmaa, tai niin varmaa kuin mahdollista. Jos on tällainen verkosto tietokantoja ja kaikki toimivat yhteen, tietokannat, ja jos sitten otetaan huomioon myös tämä käännöspuoli, koska totta on, että nimi voidaan kirjoittaa varsin eri tavalla kielestä toiseen. Ja työ, teoksen nimi, otsakko, voi, voidaan kääntää aivan eri tavalla kielestä toiseen. Ja komission todellakin pitäisi miettiä tätä asiaa vielä eteenpäin ja ehkä meidän pitäisi suorittaa, toteuttaa luotettavuus, tutkimus siitä, miten tämä asia voitaisiin hoitaa. Vielä yksi ja viimeinen asia. On aivan selvää, että jos oikeudenhaltija uudelleen ilmestyy, silloin täytyy antaa hänelle mahdollisuus valita, haluaako hän, että kirjastot jatkossakin käyttävät hänen työtään vai haluaako hän jostakin syystä lopettaa teoksen käytön. En usko, että tällaisia tapauksia tulee kovinkaan paljon, mutta meidän täytyy kuitenkin ottaa se huomioon. Ja tässä ehdotuksessa mielestäni on nyt oikea ratkaisu esitetty, mutta siis sitä voidaan vielä teknisesti parantaa. Kiitoksia teidän huomiostanne. Thank you very much, Mrs. Kiitoksia teille, Rova Forniger, erittäin kattavasta rak- äh, selityksestänne ja rakentavasta asenteestanne. Sitten tuon Manders, haluatko vielä tiivistää tämän keskustelun ja voit sitten kertoa tästä aikataulusta. Ai, mutta anteeksi. Pyydän anteeksi. Herra Vänski, joka edustaa puheenjohtajavaltio Puolaa. Pyydän anteeksi, että en huomannut tätä aikaisin, erityisesti koska olet, mm, olette mukana tässä hyvässä oppaassa, joka koskee Puolan puheenjohtajakautta. Haluatteko te kommentoida lyhyesti ennen kuin esittelen saa loppupuheenvuoron. Thank you very much, Mr. Chair. Uh... Kiitoksia uh, uh, kovasti äh, näistä tervetuloa sanoista. Ihan, äh, ihan pari sanaa neuvoston puolelta. Mm. Me äh, pidämme näiden teosten ongelmaa kiireisesti ratkaistavana – tai sellainen, jota pitäisi kiireesti ratkaista. Neuvoston työryhmässäkin siitä on viimeksi tänään puhuttu. Eli me olemme aika lailla samoilla linjoilla kanssanne monissa asioissa. Nyt juuri työstämme kom- puheenjohtajamaan kompromissia, josta toivo, joka toivon mukaan sitten on omiaan poistamaan muutamia näitä huolenaiheita. Olen esittelijän kanssa yhtä mieltä siitä, että, että, että tekijänoikeuksien turvaaminen on olennaisen tärkeää luovalle eh, sektorille, luoville teollisuudelle. Eli meidän pitää tässä olla tarkkana, kun me laadimme mekanismia, jonka eh, eh, nojalla sitten tällaisten orpojen oikeutta omistamattomien tuotteiden esillepano mahdollistuu. Täytyy analysoida tätä kokonaisuutta vielä tarkemmin ja kiitoksia kovasti ja jäämme odottamaan valiokunnan lausuntoa asiasta. Good. Right, over to you, Tuan Manders. So... Vielä Tuan Manders. Ainoa asia, joka sinut vielä eristää nyt synttäridrinkeistä, on sinun loppu tiivistämiset. Uh- Olen iloinen, että hoidan tämän nopeasti. Tässä nyt jo vastattiin kollegojen kysymyksiin. Vain yksi Roithovan kysymys ei ole saanut vastausta hänen kysymyksensä artiklasta 1.5.a vastuista. Mutta tämä ehkä täytyy muotoilla uudelleen. Ajatuksena on se, että jäsenvaltion oikeusperustan mukaan vastuu kuuluu käyttäjälle kun, käyttä, siis kun oikeudenhaltija on tiedossa, niin silloin huolellinen selvitystyö ja oikeusperusta on jäsenvaltiossa, mutta tietenkin käyttäjän täytyy maksaa äh, sitten kun äh, oikeudenhaltija on tiedossa, mutta tulen muotoilemaan tämän uudelleen, jotta tämä on hieman selkeämmin muotoiltu. Ja mitä muuhun tulee, niin teillä on aikataulu, onko? No minulla on aikataulu, en tiedä onko se teilläkin. Well, and I hope that colleagues that they... No siinä tapauksessa toivon, että kollegat tekevät rakentavia ehdotuksia ja tarkistuksia. Ja nyt kun olen kuullut kommentit, niin uskoisin, että kaikki menee ihan hyvin ja tämä on valmis parissa viikossa. Kiitos. And Mr. Manders, just to... Ja kaikille. Ja vielä tarkistusmaikaraja on 26. lokakuuta kello 15. Sitten tarkistuksia käsitellään ja äänestetään 21. marraskuuta ilmeisesti päivää ennen kuin oikeastaan valiokunnasta sitä äänestetään. Katsotaan sitten, pitääkö he kiinni tästä aikataulusta, mutta niin kuin tässä todettiin, niin halutaan asiassa edetä, mutta ja kiitän teitä siis kaikkia vielä puheenvuorostanne. Meillä on täällä vielä yksi kohtaistuslistalla. Olen tehnyt tällaisen johtajapäätöksen, tulemme kierrättämään tämän, tämän esityksen e-valiokuntatoiminnasta ja voitte tutustua siihen aivan rauhassa, koska meillä on kyllä vielä tärkeämpikin kysymyksiä, koska lupasin Rova Vailerille, että lopettaisimme ainakin ajoissa. Ja nyt olemme jopa neljä minuuttia edellä aikataulusta, joten nyt lopetan tämän päivän kokouksen, mutta muistan siitä, että huomenna tapaamme uudestaan kello yhdeksän kokouksessamme. Silloin alamme keskustella lausunnosta, joka koskee sisämarkkojen harmonisaatiovirastoa ja muita kysymyksiä. Ehkä komission edustaja palaa silloinkin. Ja sitten meillä on tärkeitä äänestyksiä 10-12. Ottakaa äänestyskohdat mukaan. Ja nyt Rova Weiler, jonka toivotan uudestaan tervetulleeksi. Hän on luvannut tavata meidät valiokuntakokouksen jälkeen ja hän halusi todella näin tehdä niin että kaikki valiokunnan ystävät voivat liittyä seuraan ja arvostamme kovasti tätä kutsua. Nyt keskeytän tämän kokoukseen ja voimme siirtyä tästä ulkopuolelle, koska ilmeisesti siellä meitä odottaa juomatarjolla. Kokous päättyy.